meidän valiokuntamme kokouksen, työllisyysvaliokunnan kokouksen, ja meillä on hyvin paljon tärkeitä asioita tässä käsiteltävänä, mutta aluksi haluaisin kaikille virkamiehille, jäsenille ja muille, jotka ovat täällä paikalla, kuten tarkkailijat, haluaisin teille kaikille toivottaa erittäin hyvää uutta vuotta sekä heille että heidän perheilleen. Me olemme nyt kokoontuneet tänne tänään kuulemaan komissaariehdokasta. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat sosiaaliset kysymykset ja työllisyys. L. Andor on komissaariehdokkaamme. Tervetuloa tänne. Ei varmaankaan viimeistä kertaa. Minä muistutan vielä eräistä menettelytapasäännöksistä. säännöksistä. Ensimmäinen asia on, että komissaari on vastannut kysymyksiin, joita olemme hänelle esittäneet. Ne koskevat yleisiä asioita ja nämä vastaukset on jaettu teille kaikille kollegoille siis ja kaikilla kielillä. Ja täällä on myöskin sihteeristön tekemä arviointi, kriittinen arviointi asiasta – ja se on nimenomaan tehty parlamentin näkökannasta. No, te tunnette tämän menettelytavan, 10 minuuttia komissaari ehdokas puhuu, ja sitten me jaamme puheen vuorot. Jokainen poliittisen ryhmän vastuuhenkilö saa vuoron ja sitten pöytäkierros alkaa. Ja loppupuolella meillä on mahdollisuus sitten antaa puheenvuoro naisten asiain komitean valiokunnan jäsenille samoin kuin kulttuurivaliokunnan jäsenille, jotka ovat täällä myöskin mukana. Jokaisella parlamentaarikolla on yksi minuutti aikaa kysymyksen esittämiseen. Sitten komissaariehdokas saa vastata kahden minuutin ajan, minkä jälkeen kysymyksen esittäjä saa vielä samasta aiheesta äh, antaa kommenttinsa tai lisäkysymyksensä liittyen siihen, mitä komissaari on sanonut. Sitten kun äh, naisten asianvaliokunnan kysymykset on esitetty, he saavat 10 minuuttia, kuten äh, ja siis naisten asianvaliokunta saa 15 minuuttia, kulttuurivaliokunta 10 minuuttia kysymyksiinsä ja niiden jälkeen komissaari ehdokas tekee lyhyen yhteenvedon. Teille on jaettu komissaari ehdokkaan CV samoin kuin hänen taloudellisista sitoumuksissaan kertova parelo, paperi. Ja nyt sitten annankin ehdokkaalle puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi. Ja minulla on täällä kello, minä katkaisin sitten puheen, jos ylitätte aikanne. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az EU... Minulle on suuri kunnia olla täällä puhumassa teille tänään komission jäsenehdokkaana Euroopan parlamentti on Euroopan kansalaisten tärkein edustuksellinen elin ja sen vuoksi tämä on aikamoinen vastuu. 15 vuotta sitten ensimmäistä kertaa kävin Euroopan parlamentin rakennuksessa. Olin silloin osallisena eräässä kansainvälisessä konferenssissa. Ja siellä konferenssissa etsittiin vastauksia eh, kysymyksiin liittyen sosiaaliseen ulottuvuuteen ja siihen, mitä sitä voitaisiin vahvistaa. Tänä päivänä minun täytyy löytää vastaukset samoihin kysymyksiin, mutta tänä päivänä olen laajentuneen Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen eh, minä olen komission jäsen ehdokas sosiaali- ja työllisyyskysymyksissä. Minun sukupolveni oli opiskelu ikäinen juuri silloin, kun tämä suuri Itä-Euroopan muutos käynnistyi. Ja me pidimme Euroopan unionia loogisena päätöspisteenä tälle muutokselle. Minusta on erityisen tärkeää painottaa sitä, että me olemme Euroopan unionin kansalaisia. Euroopan unioni oli hyvinvoinnin äh, tavallaan lähtökohta ja perusta. Ja tätä minä haluaisin myös Euroopan komission komission jäsenehdokkaana palvella. Continue in English. Jatkaisin nyt englanniksi haluaisin hahmotella visiotani ja lähestymistapaani siihen, kun vahvennetaan sosiaalista ulottuvuutta Euroopan poliittisella agendalla. Tämä voidaan tehdä vain teidän ohjauksessanne, yhteistyössänne ja tuellanne. Kun hoidetaan työttömyyttä ja sosiaalisia haasteita Euroopan tasolla, se on ollut aina monimutkainen tehtävä, mutta nykyisen kriisin oloissa se on jopa huumaava. Tämän vuoksi meidän täytyy puhua yksinkertaista kieltä EU-tasolla, kertoen totuuden rehellisesti ja vilpittömästi ja rohkeasti. Eurooppa käy nyt läpi pahinta talouskriisiä suuren laman jälkeen. Työttömyys ja köyhyys ovat nousussa. Ne vaikuttavat työntekijöihin, työnhakijoihin ja perheisiin. Heikoimmassa asemassa olevat kärsivät eniten kriisistä. Nuoret ihmiset, vanhemmat työntekijät, eläkeläiset, vammaiset, yksinhuoltaja, isät ja äidit, maahanmuuttajat ja heikossa asemassa, heikossa asemassa olevilla alueilla asuvat. Tässä on eurooppalainen malli nyt paineen alla, mutta nykyisessä taloudessa kontekstissa pitkän aikavälin kestävyys sosiaalisessa mallissa on asettu jälleen kyseenalaiseksi. Siksi ensimmäinen prioriteetti niin on löytää tasapainoinen tapa kriisistä ulos niin, että olemme vahvemmassa asemassa sen jälkeen kuin ennen sitä. Tarvitaan välittömästi toimia. Suurin tehtävämme täytyy olla se, että saadaan ihmiset takaisin töihin ja estetään se, että tulee lisää työttömiä. Muita haasteita ovat ikääntyvä väestö, uudet tekniikat, ilmastonmuutos ja muut ympäristöhaasteet sekä eläkejärjestelmän kestävyys. Työttömyyden estäminen ja se, että luodaan mukaanottavia kansantalouksia on siihen täytetään kattava lähestymistapa seuraavalle kymmenelle vuodelle. EU 2020 strategia voi antaa lähestymistavan koko EUlle. E 2020 täytyy perustua siihen, että rakennetaan sen verran Euroopan parlamentin neuvoston ja työmarkkinaosapuolten kanssa ja kollegoiden kanssa kollegiossa rakennetaan vahvempaa sosiaalista ulottuvuutta eurooppalaisen mallillemme. Eurooppa, joka on oikeudenmukaisempi, kestävämpi ja enemmän osallistuvampi oikeudenmukaisempi niin, että luodaan paremmin työllisyyttä kaikille. Tarjotaan koulutusmahdollisuuksia kaikille. Estetään syrjintää, myöskin työpaikalla tapahtuvaa. Turvataan työturvallisuus ja terveys. Ja tarvitaan hyviä sosiaalipalveluita myös. Kestävämpi Eurooppa sillä tarkoitan työmarkkinoita hoidetaan aktiivisesti, jotta päästään vähän hiilen talouteen, järkevämpään talouteen ja vihreitä työpaikkoja. Uusia ammattitaitoja uusiin työtehtäviin on tässä olennaista. Rohkaistaan aktiiviseen ikääntymiseen ja tämä joustoturva otetaan keskiöön <clears throat> mieluummin kuin työpaikkojen turvallisuus ja suuntaudutaan kohti elinikäistä oppimista ja uusia ammattitaitoja. Osallistuvampi Eurooppa. Tällä tarkoitan, että koordinoidaan jäsenvaltioiden toimia sosiaalialalla avoimen koordinointimetodin avulla sosiaalisessa mukaanottamisessa ja sosiaalisessa suojelussa. Edistetään sosiaalista vuoropuhelua Lissabonin sopimuksen mukaan. Rohkaistaan sosiaalisesti vastuunalaista hallintaa teollisessa muutoksessa ot, ot, mukaan lukien yhtiöiden yhteiskuntavastuu. Ja sitten Euroopan yritysneuvostot rohkaistaan niiden työtä. Jotta tämä kaikki voidaan tehdä, tarvitaan äh, rah- rahapolitiikan, talouspolitiikan, teollisuuspolitiikan ja koulutuspolitiikan tukea. Sen vuoksi teen läheisesti yhteistyötä komission ja sen kollegoidini kanssa. Sitten, jotta visiosta saadaan äh, oikeudenmukaisempi, kestävämpi, osallistuvampi Eurooppa, tämä on mahdollista, jos toimimme rohkeasti ja viisaasti ja käytämme kaikkia välineitä ja liitämme niitä yhteen. Ensinnäkin meillä on politiikkavälineet. Komissiolla on tärkeä rooli laajalaisessa konsultaatiossa ja koordinaatiossa sosiaalipolitiikan ympäristön osalta. Tätä voidaan tukea data-analyyseillä ja johtajuudella konsensusta kohti. Meillä on myös uusi kapasiteetti osallistua globaaliin vuoropuhelun sosiaalisella alalla. Tähän kuuluu se, että tuotaan EUn sosiaalisia arvoja ulkopuolelle, erityisesti tätä säädöllisen työn agendaa. Toiseksi meillä on lainsäädäntöä työ- ja sosiaalialueella. Tätä voidaan mielestäni vahvistaa olemassa olevat direktiivit täytyy ottaa asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panna toimeen. Meidän myöskin täytyy katsoa osa-alueita, että suojellaan työntekijöitä uusilta riskeiltä töissä ja alueelle, jotka liittyvät kasvavaan liikkuvuuteen. Kaikki lainsäädäntöaloitetut vaativat sitä, että otetaan, tehdään sosiaalisen vaikutuksen analyysiksiä, kuten työaikadirektiivin osalta, ja arvioimme sitä, miten työ, työntekijöiden lähettämisdirektiiviä tulkitaan ja pannaan toimeen. Kolmas väline ovat nämä rahoitusvälineet EU-tasolla. Sosiaalirahasto nimittäin, globalisaatiorahasto, sekä progressohjelma. Mikroluotto väline on vireillä ja toivottavasti sinne päästään sopimukseen nopeasti. Komissio on jo tehnyt ehdotuksia siitä, miten joustavimmin voidaan käyttää rakennerahastoja ja tulevaisuudessa meidän täytyy katsoa tapoja, joilla voidaan te- te- parantaa tehokkuutta, miten varoja saadaan nopeammin käyttöön siellä, missä niitä tarvitaan eniten yksinkertaistamisen ja parempien arviointijärjestelmien kautta. Tämä on tärkeä osa keskusteluja tulevaisuudesta kohesiopolitiikassa 2011 ja budjetin arvioinnissa. Hyvät näistä herrat, menestys riippuu yhteistyöstä kaikkien kiinnostuneiden osapuolten kanssa. Mutta ei pitäisi olla kyse siitä, että halutaan enemmän työtä ja kasvua. Täytyy myös suojella haavoittuvassa asemassa olevia, esimerkiksi romaanit. Ei, että ei petetä näitä ihmisiä, se on yhteiskunnan vastuu. Kyse on solidaarisuudesta. Täytyy tehdä myös työtä käsikädessä teidän kanssanne Euroopan parlamentissa, valtioiden kanssa, työmarkkinaosapuolten kanssa ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Seuraavan viiden vuoden aikana aion tehdä lähestä, yhteistyötä teidän kanssa, arvoisat jäsenet, ja työllisyyden, sosiaali- ja valiokunnan kanssa erityisesti. Euroopan parlamentti on kulmakivi demokraattisessa perinnössä. Sosiaalisen syrjäytymisen epätasa-arvon torjunta tarkoittaa myös sitä, että torjutaan eri syrjinnän muotoja sen vuoksi. Toivotan tervetulleeksi naisten oikeuksien ja tasa-arvovaliokunnasta ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnasta ja haluan vuoropuhelua tulevaisuudessa myös heidän kanssaan. Lupaan, että kokemukseni, taitoni ja sitoumukseni asetan Euroopan unionin palvelukseen. Käytän niitä parhaan kykyni mukaan rohkeasti ja antautumuksella, jotta voin eh, olla hyväksi yhteisille eurooppalaisille ihanteillemme erityisesti, että sosiaalista kohdissiota voidaan vahvistaa. On hyvin tyydyttävä minulle, että minulle ehdotettu salkku näin selkeästi keskittyy ihmisiin, heidän terveyteensä, työhönsä ja hyvinvointiinsa. Koska Euroopassa on lopulta kyse ihmisistä ja emme saa unohtaa tätä. Talouskriisi on valtava haaste, mutta uskon, että se tarjoaa meille eurooppalaisille mahdollisuuden pyrkiä saamaan aikaan paremmat yhteiskunnat. Näin aion katsoa tätä salkkua. Niin arvoisat jäsenet, hyvä puheenjohtaja, kiitoksia. Merci, monsieur le commissaire.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 herra komission jäsenehdokas. Me olemme saaneet teidän kirjalliset vastauksenne ja siinä yhdessä sanoitte, että yksi tärkeimpiä prioriteetteja on työllisyyden parantaminen ja uusien työpaikkojen luominen. Te sanoitte, että myös uudet integroidut työllisyyssuuntaviivat tulevat olemaan osa 2020 strategian tavoitteita ja että te haluatte koordinoida tätä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Tämä nyt ei kuitenkaan voi olla näin sen vuoksi, että nämä suuntaviivat, niistä te voitte parlamentin kanssa puhua ja koordinoida ainoastaan yhteispäätösmenettelyn puitteissa. Helmikuussa uudet työllis, tulette julkaisemaan uuden työllisyysstrategian. Teillä on tällä hetkellä mahdollisuus äh, ottaa uusia äh, konkreettisia äh, ajatuksia mukaan tähän. Program, azt gondolom, hogy a következő időszaknak valóban a legfontosabb. Mitä tähän äh, ohjelmaan tulee, se tulee olemaan yksi kaikkein tärkeimmistä tehtävistä, joka uudella komissiolla on edessään. Olen samaa mieltä arvon jäsenen kanssa siitä, että valmistelu ja pohjatyö on tehtävä tarkkaan ja sitä on ehkäpä uudistettava. Ja se tehtävä meidän on tehtävä tässä. Joten meidän täytyy olla hyvin selkeitä ja meidän on luotava tässä hyvä perusta ja pohja kaikelle. On selvää, että tämän ohjelman täytyy auttaa meitä nykyisen talouskriisin elvytyksessä, mikä on hyvin tärkeää myös. Ja jos tarkastelemme asiaa pitemmällä aikavälillä, olen täysin vakuuttunut siitä, että komissiossa on hyvin laaja konsensus siitä, miten tärkeää on äh, laajan työllisyysulottuvuuden vahvistaminen. Meidän täytyy tarkastella entisiä kokemuksia, entisiä aikaisempia toimia. Meidän on tarkasteltava tässä yhteydessä myös Lissabonin ohjelmaa. Lissabonin ohjelmaan laadittiin noin kymmenisen vuotta sitten, ja se on saanut aikaan suuriakin tuloksia. Mutta meidän täytyy tarkastella kaikkea kuitenkin ihan uudessa valossa meneillään olevan kriisin valossa, joten äh, ainakin jossain jäsenvaltiossa on hyvin tärkeää, että uuden ja ajantasaistaa asioita. Olen samaa mieltä, että me kykenemme tässä tekemään suuria askelia eteenpäin. Azt täydentää? Komission ehdokas ei ole tyytyväinen tapaan, jolla asiat ovat valmistelussa synnyt tähän asti, mutta en oikeastaan mielestäni saanut vastausta kysymykseen, niin en kuullut yhtäkään uutta elementtiä työllisyyspolitiikasta, eikä minulle myöskään ole selvää, että kun puhutaan sopimuksesta periaatteessa, niin miten sitä ei käsitellä, että niin, että ennen kuin itse asiassa ohjelman esittelette komissiolle, niin olisi ehkä hyvä ajatus, että esittelette sen tänne parlamentille ennen sitä. Mindenképpen eh, ígérni tudom, hogy képviselni fogom egyrészt. Voin varmaankin luvata, että puolustan asianmukaista ohjelmaa, joka on modernimpi ja päivittää asioita ja rohkaisisin hyvin aloitteelliseen aktiiviseen rooliin kontaktissa parlamentin kanssa. Ensin kaikkea meidän täytyy katsoa ohjelmaa sitä taustaa vasten, että mitä muutoksia tässä on ollut viime aikoina. Enemmän täytyy painottaa työllisyyttä ja sitä, että työllisyysasiat valtavirtaistetaan muihin asioihin. Ihan kautta linjan niin, että se täytyy ottaa huomioon heti alussa kaikissa, kaikilla politiikkalohkoilla. Ja täytyy uudelleen ajatella nämä yleiset tavoitteet työllisyystavoitteiden kautta, kun laaditaan yleisemmän laatuisia ohjelmia, esimerkiksi ympäristön liittyvät asiat, ja miten niihin haasteisiin vastataan, täytyy katsoa rakennemuutoksia. Ja erityistä painoa täytyy laittaa työ, työttömyysnäkökohtaan tulevaisuudessa. Kiitos ja sitten sosialistiryhmän puolesta Herra Javauski. Anteeksi, Aleksandro Serkas. Se Näin meni paremmin, hyvä puheenjohtaja. Estoy seguro que hoy empezamos. Tervetuloa tänne, komissaari Erkas Andor. Meillä alkaa epäilemättä uusi yhteistyön kausi ja me yritämme nyt häivyttää kaikkia niitä epäluuloja, jotka liittyvät eh, eurooppalaiseen malliin. Meille tulee, meille tulee internetin kautta kansalaisten kysymyksiä ensinnäkin työn, lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä ja myöskin liittyen tuomioistuimen päätöksiin. On myöskin tulkintaongelmia, jotka liittyvät eh, direktiiviin. On tiettyjä perusoikeuksia, joita on myöskin kansainvälisissä työoikeussopimuksissa. Ja kaikenlaista epäselvyyttä pitäisi tästä välttää. Nyt kansalaiset ihmettelevät, minkälaista työllisyyspolitiikkaa me noudatamme. Tämä liittyy terveyteen. Ja, ja syyskuussa Barroso lupasi muutoksia. Voitteko kertoa meille, millä tavalla nyt tätä lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä ja työaikadirektiiviä muutetaan jatkossa? Let me uh, explain you my approach to these two critical issues and uh, particularly the uh, posted workers directive. Erityisesti työntekijöiden lähtemisdirektiivistä kysytte ensin, niin mielestäni tämän lainsäädännön alkuperä tulee kahdesta hyvin tärkeästä tavoitteesta. Toinen on helpottaa liikkuvuutta ja toinen on suojella työntekijöitä ja heidän oikeuksiaan. Olisin samaa mieltä että perustavanlaatuinen ongelma viime vuosina, ja tuomiston päätöksi viittasitte, on, koskee direktiivin tulkintaa. On ollut joitakin hyvin monimutkaisia vaikeita tapauksia, ja on monia tapauksia, joista niin usein ei keskustella näillä foorumeilla, mutta niistä tulee ongelma, kun työntekijät, lähetetyöntekijät saattavat joutua vankilaan tai on hyvin vaikeita kiistoja joissa hallitukset saattavat olla osallisina. Mielestäni ensimmäisen tehtävän pitäisi olla perinpohjainen sosiaalisten vaikutusten arviointi ja ryhtyä dialogiin ottaen mukaan työmarkkinaosapuolet, ja siinä niiden näkökulma on tärkeä. On tarvetta uudelle lähestymistavalle tästä asiasta, ehkä muistakin asioista, ja tällä tarkoitan direktiiviä, työ, työaikaa koskevaa direktiiviä. Työaikadirektiivistä myöskin. Mielestäni on hyvin tärkeää, että on perinpohjainen sosiaalisten vaikutusten arviointi ja jättää aikaa työmarkkinaosapuolille käsitellä tätä asiaa. Olen varma, että molemmilla puolilla tai molemmat osapuolet tekevät, ryhtyvät pyrkimyksiin, jotta jonkunlainen yhteisymmärrys saadaan. Mutta meidän täytyy myös pitää mielessä tämä, että miten suuret ovat erot eurooppalaisessa sosiaalisessa mallissa, parempi puhua ehkä malleista. Täytyy pitää myös mielessä subsidiariteettiperiaate, ja mielestäni on hyvin tärkeää olla realistinen näistä, näiden odotusten suhteen. Ori. Herra Serkas, anteeksi. Menos mal, <clears throat> señora presidenta, que estamos examinando al comisario. Rouva puheenjohtaja, onteeksi. Me nyt sitten olemme kuulustelemassa täällä komissaariehdokasta. No, joka tapauksessa. I, Olen iloinen, että te puhutte näistä uusista suunnista ja uusista käsitteistä. Oletteko te valmis tekemään sosiaalisen ulottuvuuden tiimoilta työtä meidän kanssamme sillä tavalla, että työntekijöiden oikeudet otetaan huomioon ja sillä tavalla, että unionin taloudelliset intressit säilyvät? This is definitely my intention to work with you. Minun tavoitteeni on todellakin tehdä yhteistyötä teidän kanssanne ja olen valmis kaikissa monimutkaisissa, samoin kuin yksinkertaisissa asioissa äh, tulemaan tänne parlamenttiin ja keskustelemaan asiasta, äh, mikäli tarvitaan myös yksittäisten jäsenten kanssa, mutta myös äh, valiokunta- ja ryhmätasolla. Merci beaucoup pour le groupe euh, libéral. Kiitoksia. Sitten liberaaliryhmästä. Varem Harkin. And I'd like to welcome you to this hearing. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on äh, kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy kysymykseen kaksi teidän kirjallisessa vastauksessanne, jossa te puhutte globalisaatiosta ja siitä, miten se liittyy talous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä Euroopan että kansallisella tasolla. Mutta haluaisin puhua tästä eksplisiittisestä äh, yhteydestä sosiaali- ja talouspolitiikkaan ja miten te haluatte siinä toimia. Toinen kysymykseni liittyy perhehoitoon. Monilla työntekijöillä on hoitovastuuta myös esimerkiksi vanhemmista sukulaisista. Ja koskapa heillä on näitä hoitovastuita, he ovat joutuneet hankalampaan tilanteeseen ja esimerkiksi nämä työntekijöiden joustot joustot tai työntekijöiden oikeuksien joustot ja muut ovat äh, vaikeuttaneet näiden ihmisten äh, tilannetta. Tuleeko teiltä minkäännäköistä äh, uutta erityistä ehdotusta esimerkiksi sosiaalirahastosta liittyen näiden ihmisten tilanteeseen? Uh, uh, Globalisaation suhteen meidän täytyy käyttää kaikkia niitä välineitä, joita minulla salkussani on. Ja globalisaatiorahasto rahastohan perustettiin nyt kuluneena vuotena ja sitä on sitten käytetty nykyolosuhteissa ja uskon, että sitä voitaisiin käyttää myös, äh, kun työpaikkoja esimerkiksi siirretään muualle, mikäli tämä aiheuttaa ongelmia jäsenvaltioissa. Minusta se on ihan hyvä äh, rahoitusväline, jota tässä voidaan käyttää. Toisaalta sitten taas uskon, että tämä uusi suuntaus on nimenomaan se, että saataisiin aikaan kansainvälinen tai jopa globaali vuoropuhelu. Tämän kriisin seurauksena meillä on nyt G20-rakenne, jossa myös työllisyysministerit ovat mukana. Ensimmäinen tapaaminen järjestetään huhtikuussa Washingtonissa – minä uskon, että tässä maailmanlaajuisessa vuoropuhelussa meidän on selvitettävä, mitä mahdollisuuksia meillä on edustaa Euroopan intressejä ja e, Euroopan arvoja sosiaalialalla. To continue with the second question. The... Jatkakseni tästä toisesta kysymyksestä liittyen omaisten hoitoon Tämä on asia, jota on hoidettava vakavammin kuin aikaisemmin. Se liittyy osittain ikääntymisen kysymykseen. Euroopassa väestö ikääntyy ja vanhemmat äh, kansalaiset, eläkeläiset hyvin usein tarvitsevat erityishoitoa ja uusia laitoksia, joita kautta sitä hoidetaan. ja meidän on tuettava näitä äh, ikääntyneitä ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Mutta se ei riitä. Meidän täytyy katsoa myös äh, hallitusten kapasiteettia toimia. Ja tämä ehkäpä on yksi hyvinkin äh, älykäs tapa päästä eteenpäin tässä. Eli huomioida nämä ihmiset, nämä perheenjäsenet, jotka hoitavat näitä ikääntyneitä ihmisiä kodissaansa. Äh, Thank you, Commissioner, for your answers. Uh, you mentioned the global... Kiitoksia komission sen vastauksen. Mainitsitte globalisaatiorahaston. Saatatte tietää, että ihan äskettäin tämä valiokunta itse asiassa lähetti kirjeen komission jäsenille jostakin jännitteistä EU-politiikassa. La règle est de ne poser qu'une question et de re... Sitten minä muistutan, että teidän täytyy puuttua niihin kysymyksiin, joita aikaisemmin on esitetty. Nonetheless, if that's the case, I, I... No jos näin on, niin minä sopeudun tähän. Lisäkysymykseni on sitten tästä hoitajasta. Vastauksessa nyt tänä aamuna, kun puhuitte eläkejärjestelmien kestävyydestä ja ikääntyvästä väestöstä, ja toivoisin komission sen, että se on asia, johon hoitajat otatte mukaan, koska useiden näistä täytyy tietystikin täytyy esimerkiksi äh, jättää, jättää tuosta pois ja toivon, että tätäkin asiaa käsittelisitte, kun käsittelette tätä kestävyyttä. Eipä. Ihan oikein vihreä kirja, joka kevät aikana nyt on tulossa, niin käsittelemme tätä asiaa myös eläkeasian näkökulmasta. Ja mielestäni todellakin meidän täytyy katsoa, että voidaanko näihin oikeutettuihin, oikeutettujen eläkkeensaajien järjestelmiin ottaa mukaan näitä omaishoitajia. Kiitoksia. Sitten Jean Lambert vihreistä. We welcome what you've said about me. Kiitos. Pidämme hyvänä, mitä te sanotte valtavirtaistamisesta ja työllisyydestä. Me olimme eh, huolestuneita siinä, että että millä tavalla valtavirtaistaminen otetaan mukaan tähän politiikkaan. Meitä huolestuttaa tämä eroosio eh, näissä eh, toimivaltuuksissa tällä alueella. Voimme ottaa tässä paljon eri alueita esiin, terveys, talous ja niin edelleen, mutta otan nyt esiin sen, mikä liittyy ilmastonmuutokseen jossa meillä on tavoitteet myös 2020. Tämä tulee vaatimaan aikamoista muutosta, ei ainoastaan uusia teknologioita, vaan se, että siirrytään vanhoista saastuttavista teknologioista uusiin ja että kaikki työntekijät olisivat myös ympäristötietoisia. Mutta kaikki aloitteet tähän mennessä on tehty komission muissa äh, pääosastoissa, ei työllisyysosassa. Äh, osassa. Miten te tulette huolehtimaan siitä, että teillä on merkittävä asema komissiossa, niin että todellakin voitte hoitaa näitä asioita, jotka nyt ovat liukuneet komissiossa muihin käsiin? Ähm. No, uskon, että meidän ensin tulisi saada aikaan hyvää yhteistyötä äh, eri komission osastojen kesken, ei mitään virallisia ryhmiä, mutta että huomioitaisiin yhteistyö näissä asioissa, joita tekin otitte esiin. Koni Hedegaard ja Potocnik ovat niitä, jotka tulevat äh, olemaan ne, joiden kanssa teen yhteistyötä. Ja uskon, että me kykenemme sitten miettimään, miten me saamme luotua vihreitä työpaikkoja ja miten me voimme käsitellä näitä kysymyksiä käyttäen sosiaalirahastoa avuksi. Olettaisin, että löydämme äh, rahoitusvälineitä myös minun salkustani niin, että kykenemme tukemaan tätä muutosta, josta te puhuitte. I'd like to, to pick up though this, um... Haluaisin puuttua tähän, kun ette puhu pelkästään virallisista tavoista, mutta on ollut tällaisia osastojen välisiä työryhmiä aiemmin. Tuetteko niitä tai muita aloitteita? Ja jos näitä työryhmiä on, niin miten tiedämme, että milloin niillä on kokouksia, milloin me tiedämme, mitä niiden tuloksena tulee, mikä on tämä avoimuusulottuvuus tässä myöskin, että mekin tiedämme myös, mitä te siellä teette. I can just repeat, uh, that. Voin vain toistaa, että en ole pelkästään käytettävissä, vaan myös valmis keskustelemaan aina, kun näen, että yksiköt asioissa pääsevät eteenpäin sellaisissa asioissa, jotka parlamenttia kiinnostavat. Joten säännöllisesti käyn puolenne kaikissa näissä asioissa. Merci beaucoup. Kiitoksia paljon. Sitten GUE-ryhmästä Rova Gabriele Zimmer. Guten Tag. Äh, wir befinden... Kiitoksia. Me olemme nyt äh, köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista vuotta viettämässä ja viime vuonna parlamentti teki mietinnön tästä aiheesta ja nimenomaan lasten köyhyydestä. Ja siinä me vaadimme, että komissio tekisi kertomuksen näistä sosiaalijär, sosiaaliturvajärjestelmistä eri maista. Ja, ja katsottaisiin, että noin 60 prosentin tasolla voitaisiin liikkua. On haluttiin myöskin yhteinen raja eh, päättää sille, mikä on eh, tällainen raja, jotta tullaan toimeen. Koordina- koordinaatiota tarvittaisiin nimenomaan, kun tarkastellaan lasten asemaa. Mitä te tulevana eh, kandidaattina tässä tulette tekemään tämän asian eteen? I think we have to use, uh... Minä uskon, että meidän tulisi käyttää tänä vuonna, joka on siis äh, ollut köyhyyden vastaisen taistelun vuosi. Meidän on täytynyt, tai täytyy nimenomaan kiinnittää huomiota köyhyyteen ja siihen liittyviin ongelmiin. Ja lasten köyhyys on ehkäpä yksi kaikkein vakavimmista osa-alueista tässä lienee tunnettua, että lapset se, miten he esimerkiksi nuorena eivät saa tarpeeksi tukea ja huomiota ja kunnollisia elinolosuhteita, niin silloin hänen loppuelämänsä tulee olemaan hyvin vaikeaa. Joten mitä komissio tältä osin voi tehdä on viedä eteenpäin näitä ajatuksia ja käyttää avointa koordinointimenetelmää. Meidän tulee kerätä tietoa, analyysejä jäsenvaltioista ja auttaa niitä, joilla on suurimmat ongelmat. Meillä on paljon hyviä kokemuksia tästä myös, ja uskoakseni avoimessa koordinaatio komitologiamenettelyssä meidän pitäisi tuoda esiin näitä hyviä kokemuksia ja hyviä käytänteitä ja pyrkiä kertomaan jäsenvaltioille ja kehottamaan jäsenvaltiota asettamaan hyvät korkeat tavoitteet. Asia muuttuu paljon konkreettisemmaksi, mikäli hallitukset asettavat itsellensä tavoitteet. Madame Timmer, vous souhaitez rebondir? Haluatko vielä lisäkysymyksen esittää? Ähm, niin, minähän viittasin siihen, että kuinka komissio on valmistautunut siihen, että me saisimme sosiaalisia äh, minimistandardeja syntymään – miten sille, koska sosiaalipoliittisilla toimilla pitää ryhtyä toimimaan. Tässähän on nyt talviaikaankin hyvin paljon eri organisaatiot puhuneet siitä, että energiasta on pula ja että nopeaa apua tarvitaan. On olemassa monenlaisia monenlaisia ehdotuksia jo olemassa ja miten täytyy näihin puuttua. I haven't yet studied how energy is related. En ole vielä tutkinut, miten energia liittyy köyhyysasioihin, koska olen varma, että on perustavanlaatuisempia ongelmia. Kuten ehdotitte, että ottaisiin mukaan uudet asiat, mutta näin voisi lähestyä asiaa, mutta useissa jäsenvaltioissa, useilla alueilla on hyvin perustavanlaatuisia ongelmia koulutuksen, työllisyyden, terveydenhoitopalvelujen saatavuuden kanssa, lastenhoidon ja muiden sosiaalipolitiikan osa-alueiden kanssa. Joten täytyy olla laaja näkökulma ja olen samaa mieltä. Nämä uudet ihmiset täytyy ottaa tähän mukaan. Merci beaucoup pour le groupe. Kiitoksia. Sitten ECR Roger Helmer. Uh, Mr. Andor, we in the... Kiitokset. Me Euroopan konservatiiviryhmässä olemme hyvin huolissamme siitä, miten EU vaikuttaa työllisyyspolitiikkaan eh, esimerkiksi eh, joustavuuden ja liikkuvuuden kannalta. Ja olemme nähneet, että EU on vaikuttanut negatiivisesti tähän. Minusta esimerkiksi työaikadirektiivi ja nykyiset ehdotukset, jotka liittyvät esimerkiksi raskana oleviin työntekijöihin ja niin edelleen ja niin edelleen. Lista on loputon. Ymmärtän, että sen, että jos työvoiman hinta nousee, niin silloin työvoiman kysyntä vähenee ja se johtaa työttömyyteen. Mitä te aiotte tehdä, jotta voidaan poistaa nämä kuormitukset Euroopan yrityksiltä? Olemme myös huolissamme puhumme globalisaation rahastosta, se on liian pieni, jotta sillä olisi kunnollinen vaikutus ja rahoitus tuntuu menevän lähinnä hallintoon ja konsultointiin. Tuntuu siltä, että siinä siirrellään vain työpaikkoja maasta toiseen, kuten esimerkiksi Dellin tapauksessa Irlannissa. Miten ratkaisitte tämän ongelman? Concerning regulation in general, I don't think it's Minusta tässä nyt ei ole kysymys siitä, että rasitetaan yrityksiä, vaan lähinnä minusta tässä suojellaan työntekijöitä ja huolehditaan terveyskysymyksistä ja turvallisuuskysymyksistä, mikä on hyvin tärkeää, vaikkakin monet asiat työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa ovat sellaisia, että päätökset ovat kansallisella tasolla, hallitukset ovat itse niistä vastuussa. Siitä huolimatta meidän tulee kiinnittää huomiota moniin asioihin Euroopan tasolla ja kantaa vastuumme. Minä olen taloustieteilijä, se on totta, mutta en minä näe työvoimaa hyödykkeenä, kulutushyödykkeenä. Jos me puhumme auton tai huonekalujen tai kirjan hinnoista, siinä on paljon enemmän tilaa vapaalle eh, hintojen liikkuvuudelle kuin että puhutaan työvoiman hinnasta koska kysymys on myös ihmisten tuloista, me puhumme perheiden elintasosta. Tässä täytyy tehdä ero sitä, mistä me puhumme, kun me puhumme eh, työvoiman hinnasta ja ihmisten tuloista. Mitä tulee sitten globalisaatiorahastoon? Tämä on eh, suhteellisen uusi väline ja minusta meidän täytyy nyt kerätä eh, kokemuksia ja tuloksia ja niitä sitten hieman tarkastella ja pyrkiä katsomaan, onko siellä jotain ongelmia. Yleisesti ottaen minusta se on ollut hyvä keksintö ja sitä on ollut paljon apua, kun on tuettu ihmisiä, jotka ovat jääneet työttömiksi. Ja mikäli tässä nyt sitten äh, hallinnolliset äh, ja konsultointikulut ovat äh, liian suuria. Meidän on puututtava asiaan, mutta haluan tarkastella asiaa lähemmin ennen kuin määrittelen mielipiteeni aiheesta. Uh, Ms. Randall, thank you. Uh... Randall, kiitoksia, että näitä tunnustavan että niiden oikeuksien lisääminen, jotka työssä ovat, niin usein sillä on se vastavaikutus, että vähennetään työllistymismahdollisuuksia niille, joilla ei ole työtä, ja työttömyyttä lisätään. Vastauksesta ne arvioin, että te Olette, suljette mielenne työmarkkinoiden äh, dynamiikalta. Kommunistipuolueen jäsen kiellätte olevanne, mutta olette vasemmistolehden toimittaja globalisaatiota, markkinataloutta, NATOa vastustatte, itse asiassa Maastrichtin kriteereitä vastustatte. Tunnustatteko, että että suuri osa tästä parlamentista tulee olemaan sellainen, jolla on se tunne, että nämä tekijät itse asiassa asettavat kyseenalaiseksi äh, soveltuvuuteni tähän postiin virkaan. Uh, I'm afraid the way you summed up my views. Se, miten teitte yhteenvetoa näkemyksistäni ei tee minulle oikeutta ja siinä on suurta li- liioittelua niistä näkemyksistä, joita olen koskaan edustanut ja nyt edustan ja se on mielestäni harhaanjohtavaa minuutissa tai puolessa en pystyisi käsittelemään näitä kaikkia asioita. Niistä pitäisi keskustella kohta kohdalta. Kiitoksia. Sitten EFD-ryhmän e puolesta rouva Mara Bisotto. Buongiorno, signor commissario. Lei Hyvää päivää, herra komissaari. Te olette sanoneet, että että te aina äh, ajatte äh, työntekijöiden asiaa, mutta minua huolestuttaa, koska te ette ota huomioon äh, kaikkea sitä maahanmuuttoa, joka meihin kohdistuu ulkopuolelta. Te puhutte työllisyydestä, köyhyydestä, työntekijöiden asemasta, mutta tuntuu, että te ette ole ottanut huomioon sitä, että pitää jarruttaa maahan muuttoa tai pysäyttää se, jotta saamme eurooppalaisille työtä. Jos ovet ovat tällä tavalla auki kuin nyt ne ovat, niin se tarkoittaa, että työt loppuvat kaikille, ei ole paikkaa. Tällä tavalla syrjäytyminen ja sosiaaliset konfliktit lisääntyvät. Jonkin aikaa sitten sitten eh, Barroso totesi, että maahanmuutto on resurssi meille. Minä sanoin silloin, että näin ei ole. Olkaa hyvä, herra komissaari. Concerning uh, immigration, I'm... Mitä tulee maahanmuuttoon, niin en mitenkään puolla tätä tällaista linnakevaihtoehtoa. Minusta maahanmuutto pitäisi nähdä laajana, monimutkaisena ongelmana globaalissa kontekstissa, maailmanlaajuisessa talousyhteydessä, eikä sitä tulisi pitää ainoastaan ongelmana, vaan myös voimavarana. Usein nähdään, että että maahanmuutto luo rikkaampia yhteiskuntia. Maahanmuuton kautta saadaan uutta kapasiteettia ja äh, ihmiskunnan historiassa on aina ollut äh, maahanmuuttoa joinakin äh, aikoina enemmän, joinakin vähemmän. Joskus se on luonut jännitteitäkin. Mutta on tärkeää nähdä, että siinä on enemmän plussia. On totta, että viimeisimmät kokemukset erityisesti maissa, joissa maahanmuutto säännöt ovat olleet liberampia, siellä nyt on hankaluuksia. Ensimmäinen sukupolvi eikä oikein toinenkaan sukupolvi ole kyennyt integroitumaan yhteiskuntaan ja siihen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Sen vuoksi puheenjohtaja päättikin ottaa tämän integraation korkeammalle esityslistalla ja lisäsi sen minun salkkuuni, joten minun on kiinnitettävä tähän erityistä huomiota, mutta en kuitenkaan lähde siitä, että lähtisin sulkemaan ketään ulkopuolelle. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä Malmström, komission jäsen Malmströmin ja Redinin kesken tarkastella oikeudellista puolta ja sosiaalista puolta näissä asioissa ja miettiä sitten yhdessä, millä tavalla voisimme toimia johdonmukaisella tavalla. credo Niin, Meillä siis tulee suuria muutoksia maahanmuuttopolitiikkaan. No, minulla on toinen kysymys. Monet vaikeuksissa olevat ihmiset eh, ovat selviytyneet tästä kriisistä perheidensä avulla ja myös sen avulla, että heillä on ollut omia säästöjä. Ja Anteeksi, tässä vain yksi kysymys ja jatkokysymyksen täytyy liittyä samaan aiheeseen. È ulteriore domanda che collegata Tässä on lisäkysymys, joka kuitenkin liittyy siihen, mitä äsken sanoin. Eli tämä kriisi on antanut meille mahdollisuuden nähdä, kuinka tärkeä perinteinen perhe on tässä on myös moraalista tukea saatavilla perheen puolelta. Mitä te aiotte tehdä tämän perhekäsityksen eteen ja sillä tavalla helpottaa kriisiä? Uh, I agree. Uh, we... Olen samaa mieltä. Meidän täytyy kiinnittää huomiota perheisiin. Mielestäni tämä salkku lyhyellä aikavälillä – on sellainen, jossa on aika vähän välineitä, jotka liittyvät suoraan perheiden tukemiseen. Mutta yhteistyötä voidaan tehdä jäsenvaltioiden hallitusten kanssa ja rohkaista niitä, ja jos niitä on mahdollista auttaa, niin kiinnittämään enemmän huomiota perheisiin, erityisesti perheet huomioon, joissa on enemmän kuin kaksi lasta, jotka hyvin usein lisää sitä todennäköisyyttä, että tulee vaikeita sosiaalisia tilanteita. Kiitoksia. Tässä oli sitten koordinaattorien kierros ja nyt me tulemme sitten jäsenten esittämiin kysymyksiin. Ensimmäinen niistä on EPPn puolesta eh, rouva Sari Essaja. Merci, madame. Eh, Mr. Andor, um, to exist this... Kiitos. Meidän eh, tarvitsemme hyvin konkreettista strategiaa, jotta voimme tukea yrityksiä. Miten te näette, että joustoturva liittyy eurooppalaisten yritysten kilpailukykyyn? Ja vastauksessanne voisitteko myös määritellä joustoturvan, koska ihmiset ymmärtävät sen hyvin monilla tavoilla ja teidän kirjallisissa vastauksessanne te sanotte, että tuette joustoturvaa mikäli se tulkitaan oikein. No koska se on sitten oikein tulkittu? Flexicurity is a, difficult term and... Joustoturva on hankala termi, ja esimerkiksi minun omalle äidinkieleni sitä ei voida kääntää suoraan. Siinä on siis konsepti, jossa on liitetty jousto ja turva. Ja tässä on kysymys äh, työllisyyden ja sosiaaliturvan laajemmista tulkinnoista ja mukaanottamisesta, joten meidän täytyy äh, huomioida nämä asiat samanaikaisesti rinnakkain, mutta se ei tarkoita sitä, että tässä olisi kysymyksessä ainoastaan yksityisen vastuu. Ei, vaan kysymys on siitä, millä tavalla yritykset organisoidaan, millä tavalla luodaan paremmat yhteydet yksilöiden ja yritysten välille. Sen vuoksi tässä on kysymys esimerkiksi joustavammasta työsopimuksesta, mutta yhtä tärkeää on esimerkiksi elinikäinen oppiminen ja oppiminen oppimisen äh, tukeminen, taitojen äh, parantaminen jatkuvasti työntekijöille, jotta voimme auttaa heitä vastaamaan uusiin haasteisiin ja mahdollisiin muutoksiin myöhemmin. On tässä muitakin asioita liittyen esimerkiksi työmarkkinapolitiikka. Ja meidän tulisi myös puhua siitä, minkälaista sosiaali- turvaa talous tarjoaa esimerkiksi työttömille, minkälaisia työttömyysturvajärjestelmiä eri maissa on. Joten turva lähestymistapa on auttanut useitakin yrityksiä nyt viime aikoina selviämään tästä kriisistä sen vuoksi, että vuoropuhelu ja tämä organisointi työntekijöiden ja työnantajien välillä on ollut helpommin sovellettavissa näihin uusiin olosuhteisiin. Ja tämä on yksi tapa välttää inhimillisen pääoman menetystä. Competitiveness and growing economy, it's... Kilpailukyky ja talouskasvu ovat hyvin olennaisia asioita, kun yritetään työllisyyttä parantaa. Oletteko samaa mieltä yhteisistä kansantaloudellisista lähestymistavoista, kun työttömyyttä parannetaan? Esimerkiksi euroalue, maat, niiden täytyy perustaa lähestymistapansa Maastrichtin kriteihin ja myöskin talous- ja vakaussopimukseen. Kunnioitatteko näitä asioita? Haluaisin kysyä, että no, haluatteko aloittaa tätä yleistä talouspoliittista lähestymistapaa. Kyseessä on taloudellinen ja taloudellinen, eh, tai siis taloudellisesta kohesiosta tässä on kyse. Miten yhteiset periaatteet sovelletaan? Mielestäni on hyvin tärkeää, että yhteiset periaatteet ja säännöt ylläpidetään, mutta niitä täytyy soveltaa vastuullisella tavalla. Se, mitä kriisin aikana nyt on nähty, on se, että komissio teki oikeat päätökset vakaus- ja kasvusopimuksesta, kun tehtiin päätökset finanssipolitiikoista talouskriisin aikana. Joten mielestäni on tärkeää, että on yhteiset säännöt, mutta sääntöjen soveltamisella täytyy aina vastata äm, kuhunkin tilanteeseen aktuaalisesti. No Maastrichtin kriteerit, yhtenäisyydestä on kyse. Nämä kriteerit, jotka 20 vuotta sitten melkein äh, luotiin, ovatko ne sovellettavissa kaikissa olosuhteissa vai ei? Merci pour... Kiitoksia. Sitten sosialistiryhmän puolesta Sergio Cotterati. Grazie, Presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Herra Andor, te olette sanonut, että te haluatte myötävaikuttaa siihen, että e, Euroopan unionin 2020 strategia toteutuisi. Erittäin hyvä myönteinen asenne. Jonkin aikaa sitten te muistutitte siitä, että tärkeimmät aiheet ja tämä kriisi, joka meillä on nyt menossa, niin tästä aiheutuu hyvin paljon työttömyyttä sekä pitkällä että keskivälin aikavälillä. Nämä ovat suuria ongelmia, joita ei voida ratkaista nopeasti. Ettekö ole sitä mieltä, että Euroopan unionin talouspolitiikka sekä muu politiikka, eikö ne pitäisi kohdentaa uusien laadukkaiden työpaikkojen luomiseen, eikö pitäisi rohkaisua ja sanktioita käyttää, että politiikka olisi tehokasta? Unemployment indeed is a severe... Työttömyys on tällä hetkellä todellakin vakava ongelma. Ja työttömyyttä tulee olemaan jatkossakin, vaikka kuinka ponnistelisimme. Meidän täytyy kuitenkin pyrkiä muuttamaan työttömyyden malleja ja meidän täytyy muuttaa myös työllisyysmalleja. Ja meidän pitäisi pyrkiä täystyöllisyyteen. Se on pitkän aikavälin tavoite. Meidän täytyy pyrkiä pitämään kiinni täystyöllisyyden ihanteesta. Mutta meidän täytyy myös miettiä, mikä on se paras tapa, jolla pääsemme ulos tästä kriisistä, jolla voimme minimisoida, minimalisoida tämän kriisin vaikutukset työllisyydelle. Samoin kuin sitä, millä tavalla me käsittelemme työttömyysongelmaa niissä maissa, jossa työttömyys oli jo suuri ongelma ennen tätä kriisiä. Minusta on hyvin tärkeää huomata, että 1980- ja 90-luvulla tämä oli suuri ongelma jo. Euroopan unionissa on useita jäsenvaltioita, jossa hyvinäkin aikoina on ollut 10 prosentin tai yli 10 prosentin työttömyyttä. Sen vuoksi meidän on löydettävä keinoja vähentää ja laskea tätä tasoa. Toki paljon tästä tullaan tekemään jäsenvaltiotasolla, mutta työllisyyspolitiikan koordinointi on yksi keino, eikä meidän tule keskittyä ainoastaan Euroopan keskiarvoon sen vuoksi, että tässä on hyvin paljon eroavaisuuksia. Meidän täytyy pyrkiä eriyttämään politiikkaa maakohtaisesti, mutta myös sektorikohtaisesti. L'obiettivo Täystyöllisyys tavoitteena jos sitä nyt voidaan toteuttaa, niin sehän edellyttää hyvin voimakasta jatkuvaa talouskasvua. Ja jotta tämä tavoite olisi uskottava, pitäisi olla konkreettisia toimia, joista pitäisi välittömästi sopia. Sosiaalinen kohesio on kaiken perustana, kun katsomme Euroopan historiaa ja nykytilannetta. Teillä on tiettyjä välineitä, joita voidaan käyttää ja myöskin muilla komissaareilla on sellaisia. Eh, uskotteko koordinaatioon, jossa myös parlamentti olisi mukana silloin, kun kaikkia näitä välineitä käytetään? Ja tällä tavalla saisimme koko toiminnasta tehokkaampaa. Tämähän ei voi olla asia, joka vain päätettäisiin pelkkien välineiden kautta. Speech. Kuten sanoin alustuksessani, Minun täytyy tehdä hyvin läheistä yhteistyötä niiden komissiojäsenten kanssa, jotka vastaavat teollisuudesta sekä talous- ja rahasioista. Jos haluan visioida yhteistyötä heidän kanssaan, niin sanoisin, että nämä ovat ne erityisen tärkeät salkut, jotka talouspolitiikkaa määrittelevät Euroopan tasolla. Työllisyydestä puhuen välineet, kapasiteettisalkussa niin on selkeästi rajoitettu. Siellä pääasiassa voidaan vaikuttaa tarjontapuolen asioihin ja vaikuttaa niihin. Ja mitä kysyntäpuolella tapahtuu työmarkkinoilla, suuressa määrin riippuu muista salkuista. Joten läheistä yhteistyötä täytyy heidän kanssaan tehdä, herra Tajaa, niin herra Reinin kanssa täytyy puhua siitä, että miten voidaan tukea investointeja. Ei pelkästään unelmoida suuremmasta kasvuasteesta, kolme prosenttia esimerkiksi, se näyttää olevan hyvin kun kunnianhimoinen tavoite. Ensin täytyy saada siis puhua suuremmasta talouskasvusta, mutta silti täytyy katsoa sen jälkeen, että mitä voidaan tehdä sen hyväksi, että olisi enemmän investointeja Euroopassa. Kiitoksia. Seuraavana EPPn puolesta Adam Kosa. Köszönöm a szót. A közvetlenül hatályos 800 per 2008-as euró. On olemassa ja asetus, joka liittyy vammaisten asemaan, vammaisiin ihmisiin. Ja myöskin tässä puhutaan PK-yrityksistä, koska PK-yritykset työllistävät eniten vammaisia. Siellä on sitten kuitenkin tiettyjä rajoituksia ja kuukausina on ollut talouskriisi ja palkat ovat pienentyneet. Tämä on johtanut hyvin vaikeaan tilanteeseen. Olen puhunut Paroson ja Almunian kanssa tästä ja sanonut he ovat todenneet, että tämä kuuluu kansalliseen päätäntävaltaan. En ole samaa mieltä, koska on olemassa 50 000 ihmistä, joilla on vamma. Ja nyt minä kysynkin, että onko tarkoitus tätä kyseistä asetusta muuttaa, ja jos ei, niin minkälaisia muita toimenpiteitä on tulossa? A jogszabály felülvizsgálatát egyelőre nem tervezem, és konkrét ígéretet nem... Niin, Minulla ei nyt ole tällaisia suunnitelmia, enkä voi minkäänlaisia konkreettisia lupauksia antaa. Haluan kuitenkin tarkastella tätä kysymystä. Minä uskon myös, että eh, ei ole hyväksyttävää sellainen, että yhteiskunnan eh, heikoimmat, kuten esimerkiksi vammaiset, joutuvat tätä taakkaa kantamaan, joka on talouskriisistä aiheutunut. Sitä en, emme voi hyväksyä. Jos tämä sitten kuuluu kansalliseen toimivaltaan vai Euroopan unionin toimivaltaan, se on kysymys. Euroopan unioni yleis- yleisesti toimii syrjintää vastaan ja meillä on aivan selkeä tehtävä siinä. Meidän täytyy tehdä yhdessä työtä ja meidän täytyy jäsenvaltioiden kanssa yhdessä tehdä työtä, neuvotella heidän kanssaan ja katsoa, että tällaiset syrjivät menettelyt jäävät pois käytöstä. Niin, sitten jatko. Haluaisin korostaa erästä asiaa. On kysymyksessä olen kysymys, on kysymys 50 miljoonasta vammaisesta ja Unkarissa ja muissa maissa 19 prosenttia näistä vammaisista ei ole työelämässä. Hyvin paljon nyt työttömyyttä meillä vammaisilla on. Me tarvitsemme eh, tukea ja jos PK-yritykset eivät saa mitään tukea tähän tarkoitukseen, nekään eivät työllistä vammaisia. Unkarissa esimerkiksi on sellaisia ohjeita olemassa, jotka liittyvät eh, nimenomaan vammaisten työllistämiseen. Ja jos sellaisia ohjeita ei ole, eh, jos niitä ei noudateta, niin silloin edessä ovat rangaistukset. Työpaikkojen luomista tuetaan. Minkälaisia sääntöjä, minkälaisia ratkaisuja te pidätte parhaimpina? Valószínűleg mind a két eh, irány fontos függően attól. Todennäköisesti ovat, mm, on kaksi ratkaisua mahdollisuutta. Se riippuu vähän mitä maa tekee kullakin taholla ja minkälaisia kokemuksia valtioilla näistä asioista on. Noin yleisesti ottaen me emme voi mitään hyvin suuria hyppäyksiä yhtäkkiä tehdä työllisyyspolitiikassa ja äh, äh, sosiaalipolitiikassa, mutta koko ajan pitää etsiä parempia ratkaisuja ja parempia tuloksia. Se, mihin parlamentaarikko äsken viittasi, niin tällaisia ongelmia tosiaan onkin on ja hyvin suuria odotuksia meillä on kaiken kaikkiaan. Euh, Sitten sosialistit ja demokraatit Frederik Darden. Kiitoksia puheenjohtaja. Voitteko näyttää, missä istutte? Täällä, täällä. Kiitoksia. Tämä köyhyyden vastainen vuosi siitä muistutettiin. Ja täytyy määritellä kaikilla tasoilla se, miten köyhyyttä vastaan taistellaan äärimmäistä köyhyyttä ja köyhyyttä, joka siirtyy sukupolvelta toiselle. Te olette puhuneet siitä, kuinka tärkeä on tämä avoin koordinointimenetelmä sosiaalisen osallisuuden eh, aikaansaamiseksi. Minkälaista työtä te teette kahdella alalla? Ensinnäkin eh, romanien integrointi yhteisöön ja me, miten, miten jatkatte edeltäjienne työtä. Toinen kysymys eh, liittyy lasten köyhyyteen – ja nyt on korkea aika tehdä jo suosituksia lasten köyhyyskysymyksestä. Belgian puheenjohtajakaudella tämä oli esillä ja se sai tukea. Ja onko nyt teidän mielestänne aika tehdä jotain, jotain tämän asian eteen? First question about, uh, the Ensimmäinen kysymys romaaneista. Haluaisin osoittaa kunnioitustani edeltäjäni Spiidlalle. On suuri saavutus ollut mielestäni tuoda romaniasia Euroopan tasolle. Tietenkin tästä on tullut näkyvämpi asia kuin aiemmin laajentumisen myötä, mutta haluaisin painottaa, että että meillä ei ole pelkästään sosiaalinen ongelma niin kutsutuille uusille jäsenvaltioille – Tietysti siellä on suurempi osuus romaniväestöä joissakin se valtioissa, mutta siitä on tullut yleiseurooppalainen kysymys, ja sitä täytyy sellaisena käsitellä strategisella lähestymistavalla. On jo oikein hyvää yksiköiden työtä tehty koordinoidulla tavalla, jota johtaa työllisyyden pääosasto. Tehdään yhteistyötä Rova Readingin kanssa, ja siinä meidän pitäisi pystyä paremmin koordinoimaan ja antamaan näkyvyyttä tällä asialla poliittisella tasolla, joten ehkä enemmän resursseja voitaisiin nähdä Euroopan tasolla jäsenvaltioiden ohjelmien auttamiseen, että paremmin voitaisiin kotouttaa ja integroida lastenköyhyydestä jo puhuin, niin siinä haluaisin vain yhdistää nämä kaksi kysymystä, koska maissa, kuten Unkari, josta itse tulen, nämä kaksi ongelmaa merkittävässä määrin äm, esiintyvät yhtä aikaa. Olen tietoinen, sitä Pelkiä maana, suunnittelee merkittävää työtä lastenköyhyysasiassa. Olemme olen valmis tekemään heidän kanssaan työtä tässä. Merci. Euh, Kiitoksia, herra komissaari, näistä vastauksista. Ehkä täydennykseksi vielä tästä sosiaalisesta osallisuudesta. Miten nämä suositusten tavoitteet, joissa puhutaan vähimmäistulosta, onko se mahdollista? Onko tämä toteutumassa? I think we have to work on uh, minimum income Vähimmäistulon kanssa täytyy tehdä työtä. Se ei ole kuitenkaan kysymys, josta voin improvisoida hyvin nopean vastauksen. Tiedetään, että joissakin jäsenvaltioissa minimipalkkalainsäädäntö on olemassa. Täytyy katsoa näiden kokemuksia ja myös sieltä, missä tällaista lainsäädäntöä ei ole, koska tässä on kyseessä jäsenvaltioiden politiikat ja täytyy kunnioittaa subsidiariteettiperiaatetta – mutta samaan aikaan yritetään korkeampiin standardeihin pyrkiä. Kiitoksia. Eh, herra komissaari, täällä on seuraavana Elisabeth Lin, meidän ryhmän varapuheenjohtaja. Uh, trade union. Kiitoksia. Uskotteko, että ne, jotka eivät ole ammattiyhdistyksissä tai kunnollisesti edustettuna päätöksentekoprosessissa ja olisitko samaa mieltä, että pitäisi olla yhtäläiset oikeudet liittyä tai olla liittymättä ammattiyhdistykseen? Ja että ei-liittyneiden intressit ovat tasaveroiset yhdistysten jäsenten oikeuksien kanssa, intressien kanssa. Työaikadirektiivejä tämä koskee. Viime Tommi Karolisen kanssa tehtiin työtä ja ammattiyhdistysten väite, että opt-out pitää, siitä pitäisi päästä eroon ja että se koskisi työntekijän oikeuksia. Tätä käsittelit aiemmin, mutta useat työntekijät, liitoissa tai ei, haluavat tehdä vapaaehtoisesti ylitöitä. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne siitä, että ovatko ylityöt jotain sellaista, että olisitte samaa mieltä, että siihen työntekijällä on oikeus sitä tehdä. First of all, uh, the opt-out. Ensinnäkin opt-out. Koska meillä on talous- ja rahaliitto, nämä ulkopuolelle jättäytymiset eivät ole yleisellä tasolla koskaan paras ratkaisu. Ensin täytyy aina ajatella sääntöjä, jotka periaatteessa voitaisiin soveltaa joka maassa. Mutta jos jotakin perustavanlaatuisia esteitä on, soveltaa yleiseurooppalaista sääntelyä maassa, niin kyllä on mahdollisuus jättäytyä ulkopuolelle. Ehkäpä jättäytyä ulkopuolelle väliaikaisesti. Aikaulottuvuus täytyy tuoda mukaan, kun puhutaan näistä asioista ja kohdataan vaikeita neuvottelutilanteita. Kuitenkaan tämän ei pitäisi vaikuttaa perusoikeuksiin. Eli jos on kyse oikeudesta liittyä ammattiliittoon ja miten kohdellaan järjestäytyneitä työntekijöitä ja järjestäytyneitä työntekijöitä, niin kyse on perusoikeuksista ja se on tärkeämpi ulottuvuus siinä. Koskien vapaaehtoista ylityötä. Tämä on todellakin asia, tätä täytyy katsoa, mutta en ole varma, että yleistason johtopäätös vois, voitaisiin tehdä yleisellä tasolla johtopäätöstä. Tietyn ajanjakson mielestäni se voi olla vapaaehtoista, mutta työaikasäännöstelyn yleisemmällä tasolla silti täytyy löytää ratkaisuja suojella työntekijöitä, koska tässä turvallisuus- ja terveysnäkökohdat tulevat esille. Täytyy antaa siis tilaa vapaaehtoisille järjestelyille, jotka ylittävät tiettyjen rajojen sisällä sääntelyn tietyillä ehdoilla. You know that the unpublished draft... Kiitos, että tiedätte, että komission julkaisematon luonnossa kertoo, että 14 jäsenvaltiota käyttää tätä opt-outtia. Monet jäsenvaltiot ovat niitä, jotka käyttävät tätä opt-outia, ovat esimerkiksi niitä, jotka käyttävät näitä monenvälisiä sopimuksia ja niin edelleen. Pidättekö te tätä väärinkäytöksenä? Ja sitten näettekö te, että olisi mitään mahdollisuutta mahdollisuutta käsitellä terveydenalan sektoria erikseen ja tehdä sitten siitä oma erillinen ehdotus työaikadirektiiviin, eli erikseen terveysalan. When we bring... Olen täysin samaa mieltä, että siinä vaiheessa kun lähdemme uudelleen käsittelemään työaikadirektiiviä, niin meidän on käynnistettävä uudenlainen lähestymistapa ja sektoraalinen lähestymistapa voisi olla yksi mahdollisuus ainakin se olisi uusi. Meidän täytyy ottaa oppia aikaisemmista ongelmista, kun pyrittiin rukkaamaan tätä työaikadirektiiviä. Mitä tulee sitten taas optautteihin, minusta ne heijastelevat vain erilaisia todellisuuksia eri jäsenvaltioissa ja meidän on huomioitava se silloin, kun käynnistämme seuraavan keskustelun kyseenomaisesta aiheesta. Kiitoksia paljon EPPn puolesta. Regina Bastos. Kiitoksia. Komissaari ehdokas Andor, te tiedätte, että jo nyt tällä hetkellä työttömyys on noussut hyvin paljon Viime vuodesta 5 miljoonaa eurooppalaista nuorta oli työttömänä ja lokakuussa parlamentti eh, hyväksyi tarkistuksen mm, tämän budjettiin, joka on otettu nyt tänä vuonna mukaan. Ja tässä muutoksessa ehdotettiin Erasmus eh, ensimmäinen työpaikkahanketta, ja se olisi sellainen hanke, joka avustaisi nuoria, jotka etsivät ensimmäistä työpaikkaansa. Kysymykseni on tähän liittyvä. Herra komissaari, tunnetteko tällaisen hankkeen? Ja toinen kysymykseni on, että jos te tunnette tämän hankkeen, niin onko tällainen Erasmus-hanke sellainen, että te teette jotakin sen eteen, jotta nuorten työttömyyteen voitaisiin tuoda helpotusta? I don't know yet this, uh... En vielä tunne tätä ohjelmaa, Erasmus-ohjelman tunnen, jota on korkeammassa koulutuksessa käytetty, mutta haluaisin oppia siitä tuntemaan asioita, joten mielestäni tämä voisi olla hyvä esimerkki yhteistyöstä, parlamentin komission välisestä yhteistyöstä siis. Olen todellakin kiinnostunut erityisistä ehdotuksista. Aloitteiden tekeminen tietysti lopussa on komission tehtävä, mutta mielestäni Tämä on jotain sellaista, jota minun täytyy tutkia, koska nuorisotyöttömyyden asia on hyvin vakava tietyissä jäsenmaissa, jossa se on jopa 35 prosenttia. Se on hyvin korkea kriisin tuloksena ja siinä on uhkana se, että tulee menetetty sukupolvi kriisin seurauksena. Ja jos tällaiset ehdotukset auttavat meitä ei pelkästään välttämään pahimman, mutta myös että löytämään hyviä ratkaisuja, niin meillä on sosiaalirahasto, jota voidaan käyttää tällaisiin tapau- tapauksiin esimerkiksi. Kiitoksia Herra Andor, olen pahoillani, kun ette tunne tätä ohjelmaa. Se on kuitenkin sellainen ohjelma, joka on yhteisön budjetissa mukana. Toivon, että te hyvin pian tutkitte asiaa. Sitten toinen kysymys, joka liittyy nuorisotyöttömyyteen. On paljon nuoria, jotka ole saaneet edes yhtä työpaikkaa ja sen jälkeen heillä ei olekaan mahdollisuutta saada työttömyyskorvausta, kun työpaikka on puuttunut. Minkälaisia ohjeita te annatte maille tällaisen epäoikeudenmukaisuuden korjaamiseksi? What we can support se, mitä me voimme, mitä meidän pitää tehdä, on tukea jäsenvaltioiden ohjelmia, joilla pyritään luomaan työttömyyttä näille syrjäytyneille, koska tietyissä maissa on näitä syrjäytyneitä alueita ja silloin ne tarvitsevat erityisiä niihin erityisesti kohdennettuja ohjelmia. Meillä on hyviä kokemuksia jäsenvaltioista, joissa on tehty tällaista kokeellista työtä, jossa on pyritty kohdistamaan näitä ohjelmia lähinnä maaseuduille, hajasutusseuduille. Ja sosiaalirahasto on ollut tässä mukana. Ja jos on hyviä ehdotuksia, niin silloin me varmasti voimme rahoittaa tällaisia projekteja. Kiitoksia. EPPn puolesta edelleen Danuta Jaslovietska. Kiitoksia puheenjohtaja. Alustuksessanne pain, painotitte voimakkaasti tätä vaikeaa tilannetta, jossa ollaan. Kun pyritte tähän komission jäseneksi, joka työllisyydestä vastaa, niin tiedätte, että odotamme visionääriä tässä asemassa, joka heti voi alkaa täydellä höyryllä eikä opettele. No siihen liittyy kysymykseni. Jotta voisi politiikkansa yhteiskuntapolitiikkaansa toteuttaa, niin eri välineitä täytyy käyttää. Yksi näistä välineistä on sosiaalirahasto, joka muutakymmentä vuotta sitten perustettiin. Ja miten aiotte modernisoida tätä rahastoa ja parantaa sen rahojen käyttöä? Ja kuten nykyinen komission jäsen, niin aiotteko suunnitella, että sosiaalirahasto kohesiopolitiikasta otetaan erikseen? Ja toinen kysymykseni Miten sitten parannetaan globalisaatiorahaston käyttöä? Uh, the social fund is part of and the... Uh, Sosiaalirahasto on osa ja mielestäni tärkeä osa kohesiopolitiikkaa. Kohesio on laaja käsite. Puhutaan sosiaalisesta, taloudellisesta ja alueellisesta kohesiosta, ja tämä on pilari sosiaalista kohesiota, ja minun näkemykseni mukaan se niin tuleekin olemaan. Se on, siinä on mahdollisuuksia parempaan sääntelyyn, autonomisempaan sääntelyyn sosiaalirahastossa, mutta mielestäni sen ei pitäisi olla erillään kohesion käsitteestä. Sitä voidaan myös modernisoida, on mahdollista että uusia innovatiivisia ratkaisuja voitaisiin ottaa käyttöön, kuten esimerkiksi tällainen äh, rahoitusjärjestelyjen hakeminen. Siitä on jo kokemuksia ja on mahdollisuuksia tehdä e-, Euroopan investointipankin kanssa tehdä yhteistyötä, saada sieltä hyviä kokemuksia, eri ohjelmat, joita, joihin viime vuosina on ryhdytty, kuten Jasper Jessica, ne antavat hyviä kokemuksia siitä, miten voidaan tuoda yhteen eri rahoituslähteitä, eri rahoitustyyppejä. Mainitsen tämän, koska usein liian selkeästi erotellaan, terävästi erotetaan markkinatalous ja sitten uudelleenjakojärjestelmistä rahoitetut yhteiskunnan alueet. Tätä pitää välttää. Avainasia on se, että vaikkapa tietyt toimet jotkut osat taloudesta, ne täytyy rahoittaa julkisista rahoista, niin täytyy olla yhteys ja mahdollisuus siihen, että ne, jotka väliaikaisesti rahoitetaan julkisista lähteistä, niin tulevat sitten myöhemmin tähän markkinatalouden valtavirtaan mukaan. Tätä visionaarisuutta vielä puuttuu, puuttuu varmuutta sitä, siitä, että jos te, teidän puolesta äänestän, että heti alusta tiedätte, mitä tehdä, koska tämä rahoitusjärjestelyjen järjesteleminen, se on hyvin tekninen ratkaisu. Puuttuu teidän puolelta joku sisältöehdotus. Iloitsen siitä, että painotatte sitä, että tätä sosiaalirahastoa ette halua kohesiopolitiikasta erottaa, mutta puuttuu myös viittaus työmarkkinoille. Tämä rahasto toimii aika pienen ryhmän puolesta, mutta nämä loppukäyttäjien hyödyt ovat pienemmät. Miten haluatte tehdä niin, että työmarkkinat hyötyisivät tästä? I'm not sure if I understand. Ähm, minusta on selvää, että noin 90 miljoonaa ihmistä, jotka saavat joka vuosi tukea sosiaalirahastolta, on äh, merkittämään merkittävä väline. Ja minähän jo tässä hieman sanoin, millä tavalla sitä voitaisiin uuden aikaistaa. Mutta se ei ole ensimmäinen asia, koska ensimmäinen asia, jonka komissio keskittyy, on EU 2020. Minun salkkuni välineissä tämäkin mahdollista hoitaa kuitenkin. Sosialista. Sosialistien ja demokraattien puolesta Jutta Steinbrück. Sehr geehrter Herr Andor, in Ihrer schriftlichen Hyvä komissaari, tässä kirjallisesta esityksestänne käy ilmi, että että teidän tärkeimpiä asioitanne hoidettavaksi on tämä talouskriisin hoito. Mitä te nyt teette? Miten te voitte kansalliset budjetit eh, tasapainottaa ja mitä tapahtuu työntekijöiden kohdalla? Ja täällä lisäksi oli finanssikriisin lisäksi eh, ongelmia eläkkeiden kanssa monissa maissa. Miten te aiotte vaikuttaa eläkeläisten tilanteeseen? The experience of various member states is... Eri jäsenvaltioiden kokemukset ovat äh, hyvin erilaisia liittyen siihen, millä tavalla kriisi on vaikuttanut esimerkiksi verotukseen, sosiaalitilanteeseen ja muuhun. Minulle henkilökohtaisesti tärkeä asia on se, mitenkä oli Renia tai Taglianin kanssa voisimme käsitellä näitä haasteita. Enhän minä yksin voi hoitaa koko työttömyysongelmaa ja kysymystä. Se on kollegiaalinen kysymys. Siinä on tehtävä yhteistyötä, eikä se ensisijaisesti edes kuulu minulle, vaan se kuuluu oli Reenin salkkuun. Se, millä tavalla hän koordinoi makrotaloudellisia politikoita eri jäsenvaltioissa, varsinkin niissä maissa, joissa kriisi on johtanut suuriin alijäämiin. Uskoakseni tästä tulee hyvin tärkeä ja varovainen prosessi. Ei ole mitään syytä kiirehtiä. Kaikki nämä tukitoimet, joita on luotu viimeisen kahden vuoden aikana, jotta voitaisiin välttää talouden romahdusta ja välttää työttömyyden kasvua, ne on pidettävä takaisin hyvin hitaassa tahdissa ja hallituksille on annettava aikaa ja myös neuvoja siinä, miten tässä toimitaan. Ja meidän tulee olla hyvin tarkkaavaisia työllisyystilanteen suhteen. Sitten eläkkeestä. Eläkkeet ovat kärsineet joissain maissa, eivät kaikissa ollenkaan, mutta eläkkeiden todellinen arvo on laskenut. kriisin seurauksena. Niin, tässä oli vastaus toiseen Seuraava kysymys. Ähm, in der vergangenen Legislaturperiode, um auf das Thema... Viime vaalikaudella, tämä liittyy jälleen eh, eläkeasioihin, niin tehtiin sopimus eläkkeiden siirtämisestä rajojen yli. Aiotteko puuttua vielä tähän aiheeseen? Uh, definitely. Varmasti. Jälkeinen siirrettävyys on selvästikin asia, joka liittyy useisiin perustavanlaatuisiin asioihin yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Liikkuvuus on yksi niistä ja toinen on ikääntyminen, joten uusi vihreä kirja eläkkeistä tulee. Ja tämä on sitten lähtökohta tälle kysymykselle ja siinä asetetaan sitten aikataulu, jolla asia voidaan hoitaa. Aktivoinnista myös suunnitellaan toimia. Siirrettävyysasia, se täytyy palata agendalle. Sitten vihreiden puolesta Emili Turunen. In light of your rather teidän kohtuullisen heikon vastauksenne valossa haluaisin palata tähän työttömyyskysymykseen. Työttömyys on yksi kaikkein suurimpia haasteita EUlle tällä hetkellä, ja jos emme onnistu hoitamaan sitä hyvällä tavalla, meillä on vaarana, että yksi kokonainen sukupolvi tulee menetetyksi. Työvoimapolitiikasta päätetään hyvin pitkälti kansallisella tasolla, ja teidän komission jäsenenä tulisi lähinnä huolehtia siitä EUn tasolla, että tätä koordinoidaan ja että jäsenvaltiot hoitavat tätä kysymystä. Minkälaisia ehdotuksia te tulette tekemään tässä uudessa tehtävässänne? The policy measures have to be... Jäsenvaltiotasolla tätä politiikkaa on vietävä eteenpäin. Tulisi kiinnittää myös huomiota tähän suureen monimuotoisuuteen. Nuorisotyöllisyys on suuri ongelma, ei kaikissa maissa, mutta enemmistössä kuitenkin. Meidän tulee auttaa niitä maita, joissa nuorisotyöllisyys on suurempi kriisi ja esimerkiksi toimittaa heille suosituksia ja tietoja sen perusteella, mit, kokemuksia on tehty niissä maissa, joissa ongelma on paremmin ratkaistu. Tämä liittyy myös koulutukseen. Todennäköisesti näissä maissa, joissa tämä on suuri ongelma, on myös ongelmia koulutuksen suhteen. Joten heidän tulisi ymmärtää, että jos he eivät hoida koulutusasioita kunnolla, niin tässä on sekä lyhyen aikavälin ongelmien lisäksi odotettavissa pitkän aikavälin rakenteellisia ongelmia, joten me tarjoamme tukea, taloudellista tukea. Okay, um, I think... Rahoitustuki, okei, okay, mielestäni se ei ole ihan selvää minulle, mikä visioni tässä on. Tarvitsisimme työllisyydestä vastaavan komission, jolla on paljon luovuutta, ja sosiaalista aloitteellisuutta ja tahto mennä eteenpäin, koska tämä on uusi tilanne meille. Ja meillä on hyvin vähän välineitä ja ne välineet, joita meillä on, niitä täytyy yhdessä käyttää. Konkreettisia ideoita penäisin. Haluaisitteko tällaisen erityisen nuorisoasioiden työryhmän perustamaan korvamerkintä työttömyysaloitteille nuorille ihmisille EU-varoista tekisitte työtä, että saadaan laadukkaita työpaikkoja, ei pelkästään lisää työpaikkoja uudille Rando. Konkreettisia toimia, kiitos. I'm ready to consider all uh, these suggestions. Kaikkia näitä ehdotuksia olen valmis harkitsemaan. Tämä on myös osa yksiköiden velvollisuuksia tehdä ehdotuksia, mutta myös olen iloinen, jos ne tulevat seurauksena dialogista parlamentin kanssa. Jota toimintaohjelmaa voidaan rakentaa. Muiden komissioiden kanssa tästä myöskin keskustellaan varmasti, mutta mahdollisuudet, jotka mainitsitte, kuten työryhmä, korvamerkintä, ovat asioita, joita todellakin voidaan harkita. Merci beaucoup. Kiitoksia paljon. Sitten teidän takananne on meidän eh, varapuheenjohtajamme Thomas Mann. Ja kandidaat Andor. Niin, herra Andor, 2011 siihen ei ole kovin paljon aikaa enää. Silloin tulee eh, vapaan liikkuuden vuosien me olemme päässeet hyvin pitkälle Euroopassa, olemme olleet joustavia. Toisaalta sitten vanhoissa jäsenvaltioissa eh, oli oma tilanteensa ja sitten eh, eh, uusissa oli tiettyjä poikkeuksia ja haluttiin hermeettisesti sulkea työmarkkinat, mutta nämä rajat nyt sitten poistuvat runsaan vuoden kuluttua. Mutta Tämän asiasta ei ole kerrottu, tästä ei tiedetä. Ja mitä Euroopan komissio nyt sitten tekee erityisesti sen eteen, ettei tule minkäänlaisia sopeutumisshokkeja työmarkkinoilla ja ettei tapahdu aivovuotoja sitten niihin maihin, joissa palkat ovat korkeat? Uh, I always had the view and uh, in the... Minä tarkast ajattelin näitä tärkeitä tutkimuksia, ennen kuin me liityimme unioniin. Ja näissä tutkittiin nimenomaan liikkuvuutta, kun ihmiset liikkuivat työpaikkojen perässä maihin, jossa on paremmin palkattu sama työ. Mutta tämän tutkimuksen mukaan tätä ihmisten määrää yliarvioitiin. Mutta uskon kyllä, että, tiettyjen, että nämä tällaiset väliaikaiset ratkaisut tulevat päättymään tietyissä jäsenvaltioissa ja sitä kautta saadaan aikaan todellista työntekijöiden liikkuvuutta. Minä uskon, että niiden todisteiden pohjalta, joita meillä nyt jo on, niin tilanne toimii odotusten mukaisesti. Ja ne maat, joissa työntekijät tulevat niin kutsuista uusista jäsenvaltioista, ovat hyötyneet tästä. Ja, ein bisschen vage war das schon. Äh, niin, vähän huteraa tämä on. Voisitteko vähän konkreettisemmin puhua? Ja se, että liikkuvuutta estetään, siellä on paljon mustaa, pimeätä työtä se on hyvin paljon sellaisia, joista ei makseta maksuja ja sitten e, menetetään hyvin paljon verotuloja. Komissaari Spidla sanoi aikanaan, että hän haluaa tiukempaa valvontaa esimerkiksi rakennussektorille. E, ja oletteko samoilla linjoilla kuin hän? Jäsenvaltiot valittavat e, jos tällaisia elementtejä käytetään, koska silloin estetään vapaata liikkuvuutta. Näin sanottiin. I'm not sure fully uh, understand the, uh... En ole ihan varma, ymmärsinkö täysin kysymyksen. Ehkä ongelma. Liikkuvuuden takia meidän täytyy katsoa sosiaaliturvaa, miten se varmistetaan, miten sitä tarjotaan työntekijöille, jotka siirtyvät maasta toiseen. Ja minulla täytyy, minun täytyy saada näyttöä sosiaalisesta vaikutusten arvioinnista, miten tämä toimii, ennen kuin teen mitään uusia aloitteita tällä alalla. Merci pour euh, le groupe. Kiitoksia sitten sosialistit ja demokraatit, rouva Liisa Jaakonsaari. Thank you very much. We all know. Kiitos. Me kaikki tiedämme, että ihmisten elämän kuviot ovat muuttuneet, erityisesti työelämän kuviot, ja tämä on luonut äh, köyhyyttä ja epävarmuutta myös niiden ihmisten joukossa, jotka ovat äh, työssä. Äh, komission jäsenehdokas, voisitteko te antaa meille konkreettisia ehdotuksia niistä toimista, joilla voitaisiin taistella köyhyyttä vastaan ja huonoja työpaikkoja vastaan työmarkkinoilla. Mikä tulee olemaan teidän seuraava askelenne tässä joustoturva-projektissa unionissa? The problem of the working poor is not Työntekijöiden ongelmat eivät välttämättä liity tähän joustoturvaan, vaan enemmänkin tässä on kysymys näistä vaikeista työpaikoista, vaaran uhanalaisista työpaikoista – Meillä on monissa jäsenvaltioissa koko joukko työntekijöitä epävarmoissa työpaikoissa ja heillä ei ole tarpeellisia takeita niistä. Joten ensin meidän täytyisi tarkastella mahdollisuutta vähentää näiden epävarmojen työpaikkojen osuutta. Ja tämä on mahdollista tässä On totta, että on ihmisiä, jotka ovat alttiimpia epävarmuudella. Ja hei, että meidän tulisi tukea tässä vuoropuhelussamme jäsenvaltioiden kanssa. Mistä oli Rehn and you? Herra oli Rehn ja te aiemmin olette maininneet molemmat, että nykyisin hyvin kuuluisat sanat, älykäs vihreä kasvu. Voitteko valaista vähän, mitä sillä tarkoitatte? Uh, new green yes. growth. Yes, yes. Uusi vihreä kasvu. Niin, mikki vain ei tullut eh, päällä, siksi eh, keskeytin. Tämä käsite tulee siitä pyrkimyksestä katsoa rakennemuutosta, joka ilmastonmuutoksesta tulee positiivisessa valossa. Ja että on positiivinen visio siitä, että ei nähdä sitä pelkästään kuluna, pelkästään taakkana, nähdä se mahdollisuutena kehittää ympäristöystävällistä ja vähähiilistä työpaikkoja. Muutama sektori, kuten energiasektori, ja rakennusteollisuus, raskas teollisuus on myös siinä vaikutettuna, jossa on selvää, että muutos vähähiiliseen talouteen vaatii sitä, että niitä toimintoja pienennetään, jotka paljon hiilidioksidia tuottavat ja haittavat ympäristöä liiallisessa määrin. Tätä täytyy käsitellä koulutuksella, tätä täytyy käsitellä erityisten kohdistettujen ohjelmien avulla. Seuraavana GUE-ryhmästä Patrick Järikke. On constate une... Kiitoksia. Me huomaamme, että pörsseissä pankit ja suuret yritykset jo nousevat, siis kurssi nousee samalla kun työttömyys kuitenkin lisääntyy. Tämä onkin syy, miksi kysyn teiltä, että onko teidän mielestänne hyvä, jos me laatisimme direktiivin, jotka antavat eh, lisää voimaa yrityskomiteoille, eh, jotka sitten blokkaavat näitä ylimääräisiä voittoja yrityksissä. Sopisiko teille myöskin sellainen direktiivi, joka vähentäisi työaikaa, jotta työllisyys lisääntyisi? Uh, we have to be uh, very careful with, uh, Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun käytämme sanaa direktiivi, kun on kysymys uusista aloitteista. Meidän täytyy toki olla avoimisia uusille aloitteille, kun on kysymys uusien käytänteiden levittämisestä. Mikäli, yhteis, mikäli yrityssektorista tulee vahvempi kriisin ansiosta, niin selvä, se on hyvä uutinen mutta se, miten me toimeenpanemme periaatteita ja miten me pyrimme luomaan elvytystä ja sitä kautta työpaikkoja on tärkeää. Ja on, ongelmahan on nimenomaan työpaikkojen puute ja se, että teollisuus muuttuu jälleen muuttuu jälleen voittoa tuovaksi, niin ei se välttämättä johda suoraan siihen, että palkattaisiin lisää työntekijöitä. Niin, e, e, juuri tätähän minä kritisoin, koska kriisi ei koske kaikkia tällä hetkellä. Jotkut hyötyvät siitä paljon ja saavat rahaa ja sitten toiset ovat kadulla. Minä kysyin vain näistä määräyksistä, joita voitaisiin soveltaa suurissa konserneissa, ja joilla estettäisiin sitten irtisanomiset ja jaettaisiin työtä toisella tavalla. Uh, the Works Council experience in my view has been... Uh... Yritysneuvostokokemus on minusta ollut uh, avuksi kriisissä. Mielestäni se oli osa... Se oli yksi välineistä, jotka auttoivat siinä, että paremmin ja joustavammin pystyttiin sopeuttamaan yrityksiä kriisiin. Ja täytyy rohkaista tämän välineen käyttöä. Se on ehkä paras, mitä komissio voi tällä alueella tehdä. Merci. Kiitoksia. ECR Lachos Bokros. Szépen itt vagyok. Kiitos. Komission jäsen ehdokas on täysin tietoinen siitä, että useissa unionin jäsenvaltioissa kun katsellaan hallintoa niin äh, siihen liittyy työllisyys. Tämä on hyvin mielenkiintoista, kun katsotaan työllisyyspolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa, niin niissä on hyvin paljon ristiriitoja. Ja äh, ne oikeastaan ovat äh, tavallaan vastakkain sen sijaan, että täydentäisivät toisiansa. Ja kuitenkin eh, sosiaalipolitiikka voisi vaikuttaa työllisyyspolitiikkaan ja luoda uusia työpaikkoja, mutta tilanne voisi olla myös täysin päinvastoin. Joten miten te näette koko tämän asian siitä, millä tavalla selvitetään nämä asiat Euroopan tasolla, koska meillä on globalisaatiorahasto ja sosiaalirahasto, eivätkä ne tavallaan eriytä näitä välineitä, joten luodaanko uusia työpaikkoja, mikäli sosiaalipolitiikka ei mieluummin tue ja vahvista työmarkkinoita kuin päinvastoin? Minä uskon, että pohjimmiltaan tämä on hyvä yhdistelmä ja minusta on myös hyvin tärkeää varmistaa se, että työllisyyspolitiikka ja sosiaalipolitiikka ovat harmoniassa keskenään. On totta, että tietyissä instansseissa on tiettyjä työllisyyspolitiikan sääntöjä tai ehkäpä odotuksia, joita ei ole tavallaan, jotka eivät ole soveliaita. Mutta minusta meillä on paljon esimerkkejä tapauksista, joissa laaja, kattava sosiaalijärjestelmä, jossa on hyvät äh, sosiaaliturvatekijät, äh, toimii hyvin ja tukee äh, työllisyyspolitiikkaa paremmin kuin että jos työllisyyspolitiikka olisi yksin. Ja tämä on ollut aikamoinen menestys ja se on tukenut myös tuottavuutta. Joten ei tulisi nähdä näitä kustannuksia ainoastaan negatiivisena tekijänä silloin, kun nämä kustannukset tulevat esimerkiksi sosiaalipolitiikan pohjalta. Meidän pitää katsoa sitä tasapainoa. Ja meidän pitäisi puhua myös parempi laatuisesta työllisyydestä ja sinne, siihen suuntaan meidän tulisi pyrkiä. Yksi tärkeistä säännöistä on se, että näiden äh, kahden äh, sektorin ei tulisi kilpailla keskenään budjetista, vaan ne pitäisi nähdä investointina inhimilliseen pääolmaan ja sitä kautta ne luovat lisäarvoa. Egyetértek a jelölt annyiban, hogy a munkaerő minő... Olen samaa mieltä kuin ehdokas tässä. Laatu, joka työllä on, on aivan yhtä tärkeää kuin kustannukset. Ja on tietenkin olemassa aivan ihmeellisiä esimerkkejä Euroopassa siitä, että kun investoidaan työvoiman laatuun, että tämä on mitä mainioin väline lisätä työllisyyttä. Tämä ei kuitenkaan liity kaikkiin ja työllisyyspolitiikka ei ole, ei ole sosiaalipolitiikkaa. Yritykset katsovat tietyissä tilanteissa Intiaan ja, ja Kiinaan ja silloinhan tuleekin kouluttamattomalle työvoimalle Euroopassa ongelmia. Silloin me tarvitsemme toisia keinoja, kuten esimerkiksi koulutusta. Toisaalta sitten on globaaleja kysymyksiä. Niin, mitä tässä kysymys, tämä kysymys, joka liittyy kouluttamattomaan työvoimaan, niin tietenkin tämä työvoiman osa on se, joka on huonoimmassa asemassa silloin, kun yritys siirtää toimintoja muualle. Siksi meidän täytyy puuttua. Meidän täytyy puuttua sillä tavalla, että nämä ihmiset saavat koulutuksen, sellaisen koulutuksen, jonka avulla saavat uuden työpaikan, joka sitten rakennemuutoksen jälkeen vielä on olemassa. Seuraavaksi ALDE-ryhmästä Pascal Gruny. Hyvä herra komissaari, minä olen huomannut tästä teidän vastauksistanne, että te puhutte sosiaalipalveluista ja yleisistä, yleishyödyllisistä palveluista. On hyvin tärkeää, että komissio muut muuttaa kantaansa, koska tällä hetkellä on tiettyjä pelkoja ilmassa. Ensinnäkin yleishyödylliset palvelut. Me tarvitsemme monenlaisia vastauksia komissiolta. E, eräs muistio on näistä asioista tehty ja sen jälkeen on on hyväksytty direktiivi näistä asioista. Toinen sitten sosiaalipalvelut, jotka ovat markkinoilla. Kuinka te ajattelette, että markkinataloudessa tämä toimii? Jos me ajattelemme näin, että kaikki ne tahot, jotka tekevät ei-lukratiivista työtä, niin miten voidaan tehdä toimia sillä tavalla, että tämä kattaa myös sairaskassat ja muut eurooppalaiset järjestöt? Two sectors have been mentioned, the social... Kaksi sektoria mainittu, sosiaalipalvelut ja sosiaalinen talous. Molemmat sosiaaliset voidaan sekoittaa, mutta niitä ei pitäisi sekoittaa. Kehys sosiaalipalveluiden käsittelemiseen komission näkökulmasta on se, että tarjotaan tämä laatukehys. On tärkeää kehittää yhteisiä periaatteita mutta täytyy myös ottaa huomioon jäsenvaltioiden erilaisuus, jotka saattavat olla eri kehitystasoilla taloutensa kehittymisessä ja suuria eroja on tässä mielessä. <clears throat> Mutta laatukehitystä kohti voidaan pyrkiä, jotta voidaan varmistaa laatu ja liikkuvuus tässä mielessä. Sosiaalinen markkinatalous tai talous on asia, jota haluan katsoa tuoresta näkökulmasta tulevana kautena. Henkilökohtainen vakaumukseni on se, että tämä, tätä sektoria pitäisi tukea. Osin on kyse työpaikkojen luomisesta, mutta kyse on myös siitä, että tuetaan sosiaalisia arvoja, yhteistyötä ja yhteisöjä, jotka asioita yrittävät tällä tavoin, tavoin tarkastella. En ollut varmaan tarpeeksi tarkka. E, komissio ja parlamentti, mutta herra Benamies, olkaa ystävällinen, älkää puhuko niin nopeasti, muuten ei, eivät tulkit pysy perässä. Ahaa, sekö tässä oli vikana? Hyvä, kiitoksia puheenjohtaja. Minä yritän puhua vähän hitaammin, mutta se on vaikea. Toistan siis, me odotamme me parlamentaarikot maasta riippumatta sellaista direktiiviä, joka käsittelee yleishyödyllisiä palveluita. Sieltä näkisi, minkälaisia rahoitusmuotoja on olemassa sekä yksityisellä että e, julkisella puolella. Me olemme tehneet e, monenlaisia päätöslauselmia ja työstäneet tätä asiaa. Hyvin paljon työtä on tehty, mutta mitään vastausta en teidän puoleltani kuullut. Puhuinko nyt tarpeeksi hitaasti, rouva puheenjohtaja? On this uh, question I will have to... Tästä kysymyksestä sisämarkkinoista vastaan komissiosinen kanssa. Minun tässä kanssa täytyy tehdä yhteistyötä ja minun vakaumukseni on se, että katsotaan sosiaalista ulottuvuutta ja tavoitteita, jotka edellisessä vastauksessa eli luettelin. Laadun tuottaminen ja niin edelleen. Tämä on sisämarkkinoiden asia olennaisilta osin. Merci pour le groupe, euh... Kiitoksia. EPP Pascal Gruni. Kiitoksia. Hyvä komissaari komissio tutkii työssä terveyteen liittyviä vaaroja ja mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa. Kun ajattelemme tällaisia lihasongelmia, joita on paljon enemmän, kaksi kolmasosaa työperäisistä sairauksista liittyy työhön. Minkälaisia toimenpiteitä tämän estämiseksi teillä on? Sitten yhteinen strategia työturvallisuudesta 2007-2013. Mitä tapahtuu sen tiimoilta? Nyt olemme puolivälissä jo menossa tämän ohjelman kohdalla ja Espanjan kaudella tätä on tarkasteltava, että mitä tehdään, minkälaisia ehdotuksia teillä on työterveyden puolesta ja millä aikataululla? This is clearly... No, minun tarkoitukseni on nopeuttaa työtä tällä sektorilla ja saada aikaan uutta lainsäädäntöä. On selkeä. Meillä on selkeästi lisä, tauteja, jotka ovat lisääntyneet tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrä on lisääntynyt. Ja täytyy tässä mainita, että äh, se koskee myös äh, minua. Ja minusta on hyvä, että on saatu paljon uutta teknologiaa, jota voidaan käyttää. Ongelma on suuri ja olen täysin tietoinen näistä äh, kustannuksista, joita tämä aiheuttaa. Joten tässä pitäisi auttaa ihmisiä, joita tämä koskee, mutta lyhyestä virsi kaunis. Haluaisin tähän äh, lyhyen määräajan. Tänä vuonna meidän on vietävä eteenpäin yksi tai kaksi asiaa. Ja tulen tarvitsemaan parlamentin tukea luonnollisestikin, jotta saamme jotain aikaan. Ah, Kiitoksia. Minä en kuitenkaan kuule mitään konkreettisia toimenpiteitä, joita te ehdottaisitte. Te puhutte sairauksista, eh, mutta näiden eh, tukielin sairausten takana on hyvin paljon eh, töistä saatu potkuja ehkä voitaisiin uudenlaisia työpaikkoja tehdä, muuttaa koneita tai lisätä koulutusta. Minä en nyt kuule minkäänlaisia konkreettisia ehdotuksia ja sellaisia, mitä laitettaisiin välittömästi toimeen. The original question was about... Alkuperäinen koski terveysongelmia työpaikoilla. Ja mielestäni siihen vastasin tukiliikuntaelimistä sairauksista, mutta, mutta toinen sitten on tämä työ, tai siis tämä tupakansavuasia, joka on paljon monimutkaisempi kysymys. Ja se on jotain sellaista, mielestäni ongelma on hyvin vakava. Ero on se, että tässä tapauksessa kansallisten ympäristöjen erot pitää ottaa vakavammin. The... Mutta asia täytyy tutkia. Nopeutettu agenda, josta puhuin erityisesti, koskee tätä DMA ja tukielikuntaelin sairauksia. Kiitoksia sosialistien puolesta. Eh, no, szívesen kérdeznék még eh, romák élethelyzetnek javít. Niin, kiitoksia. Minä haluaisin näistä romaneista vielä esittää kysymyksen kysy vielä, mutta minulla on toinenkin kysymys. Minä olen hyvin iloinen siitä, että herra Andor mainitsi täällä, että työllisyys on tällainen horisontaalinen asia, johon tarvitaan horisontaalinen direktiivi. Mehän tiedämme, että makro ekonomiset eh, indikaattorit kyllä paranevat, mutta työllisyys ei parane samaa tahtia. Me tarvitsemme konkreettisia toimenpiteitä ja me tarvitsemme tällainen, tällaisia mikrorahoitusohjelmaa. Se on ohjelma, josta parlamentti hiljattain äänesti. Mitä mieltä te olette ohjelmasta? Miten, mitkä olisivat ne ryhmät, joita tämä ohjelma auttaisi ja mihin komissio kiinnittää huomiota? Äh, Linjake. Kaikkein tärkein kysymys tai asia, joka tässä liittyy asiaan ja perustelu mikrorahoitusluototusjärjestelmälle äh, on se, että tätä pitää Euroopan tasolla käsitellä. Ja tärkein asia on se, että finanssisektori – on nyt sellaisessa tilassa, että se ei voi vastata niihin kysymyksiin ja ongelmiin, joita ihmisillä on, ja nimenomaan niiden ihmisten ongelmiin, jotka ovat heikossa asemassa yhteiskunnassa ja alueilla, joilla ei mene niin hyvin. Mikroyritykset eh, ovat tilanteessa, joissa ne eivät ole saaneet luototusta. Tällaiset eh, ongelmat pitäisi tällä mikroluotto-ohjelmalla aloitteella ratkaista. Se on sellainen aloite, jolla voidaan hyvin tehokkaasti auttaa yrityksiä. Tällaisia mikroluottolaitoksia tullaan perustamaan jäsenvaltioihin, sellaisiin maihin, joissa niitä vielä ei ole. Ja jos tällaisia laitte- lait- instituutioita on, niin ne antavat sieltä rahoitusta. Kiitoksia. Kiitoksia, että te tuette tätä ohjelmaa ja sitten me toivomme, että ratkaisu on jo melko lähellä. Minä kysyin eh, myös sitä, että mikä olisi se ryhmä, jolle tämä tuki ohjautuisi. Me olemme puhuneet tänään vammaisista ja romaneista. Olen itse sitä mieltä, että tässä vaiheessa tällä ohjelmalla voidaan tuoda apua. Ehkä muitakin käytäntöjä voisi olla, sellaisia käytäntöjä, joita eri maissa on otettu käyttöön. Onko sellaisia, mitä voitaisiin käyttää Euroopan tasolla? Niin, mitä tulee tähän mikroluottoihin, niin minä en voi mitenkään nyt käydä in, improvisoimaan, koska en osaa sanoa, missä maissa tämä järjestelmä toimii parhaiten. Ranskassa, Espanjassa, muuallakin on erittäin hyviä instituutioita ja sitten toisia maita, kuten Unkari, missä se järjestelmä ei ole. Tiettyjä käytäntöjä on ollut käytössä, jotka ovat lähinnä, muistuttavat lähinnä rikollista toimintaa, kuten vuherluotot. Ja ja tämä kohdistui sitten moninkertaisesti heikossa asemassa oleviin ihmisiin. Jo ennen kriisiä oli tehty aloitteita mikroluototuksen järjestämiseksi, mutta tällä hetkellä tällä hetkellähän nyt rahaa ei ole yhtä paljon kuin ennen kriisiä, ja se onkin se syy, miksi tähän pitää eurooppalaisesti tar- tarttua. Kiitoksia. David Kaza EPPn puolesta. Thank you, President. Kiitos, puheenjohtaja. Idrilli, domande li ġew referuti al komissarju. Kysymykset, joita täällä on esitetty, ovat olleet hyvin tärkeitä, mutta komission jäsenjoukossa on antanut näihin kysymyksiin hyvin ylimalkaisia, yleisiä kysymyksiä. Esimerkiksi nuorisotyöttömyydestä niin työttömyydestä emme saaneet minkin, minkäännäköistä visiota. Tai esimerkiksi maahanmuuttokysymyksestä. Olen pahoillani, mutta ette näytä ymmärtävän, miten vakava tilanne on esimerkiksi Etelä-Euroopassa. No, minun kysymykseni liittyy köyhyyteen ja erityisesti laps, lasten köyhyyteen. Mitä aiotte tehdä ratkaistanne tämän ongelman? 17 prosenttia Euroopan kansalaisista elää köyhyyden, köyhyydessä. Mitä te teette, jotta tämä ongelma saadaan välittömästi ratkaistua? A probléma valóban nagyon súlyos. A gyermekszegénységről eh, beszélek most. Eh, Tässä puhutaan nyt siis eh, lastenköyhyydestä. No, se, että me voisimme tämän ongelman ratkaista sormia näpsäyttämällä, ei ole realistinen. Kyllähän te tiedätte, komissio pyrkii auttamaan jäsenvaltioita, kun ne yrittävät ratkaista näitä äh, pahoja sosiaalisia ongelmia. Mutta nyt talouskriisin aikana tämä on vielä vaikeampaa. On erittäin vaikeata kehottaa ihmisiä miettimään sosiaalisia ulottuvuuksia samanaikaisesti, kun ihmiset kärsivät rahoituskriisin vaikutuksista. Mikroluotot ovat yksi asia, mikä tässä olisi voisi olla ratkaisu. Komission pitäisi auttaa jäsenvaltiota löytämään uusia mahdollisuuksia. Komission tulisi myös auttaa jäsenvaltioita käyttämään sosiaalirahaston äh, rahoja ja huolehtia siitä, että nämä rahat käytetään oikealla tavalla oikeisiin tavoitteisiin. Minä kykenen tähän salkkuni puitteissa, mutta äh, siis taikasauvan heilautuksella se ei tapahdu. Ma, ma, ma Ehkäpä en ihan selkeästi kysynyt. Haluaisin tietää, miten aiotte ratkaista tai mitä aiotte ratkaista komission jäsenenä, jos teidät hyväksytään. Mitä toimenpiteitä täytyy tehdä, jotta köyhyyden ongelma voidaan ratkaista? Mikrorahoituksessa ajattelin, että kertoisitte meille, mistä tämä mikrorahoitusvälin rahoitetaan. Tätä vastausta ette kertoneet, kertonut. Köyhyys on todellinen ongelma. Ei siitä auta puhua kaunilla sanoilla, vaan tarvitaan toimia. Komission jäsenenä, mitä uusia konkreettisia toimia ehdotatte, jotta voidaan saavuttaa ne tasot, jotka meidän olisi pitänyt saavuttaa 2010 vuoteen mennessä, joita valitettavasti ei esimerkiksi mukaanottamistrategiassa, osallistumistrategiassa on saavutettu. Mitkä ehdotuksia nyt on tehty ja mitä uusia ehdotuksia ei tarjota uutena komission jäsenenä? Igaza van. Az a kérdés, hogy egy percben... Olette aivan oikeassa. Se, voinko antaa asianmukaisen vastauksen minuutin aikana, on eri asia. On selkeää, että näihin perustaviin syihin täytyy puuttua, katsoa mitä ne ovat ja sitten alkaa niitä hoitaa. Tulojen varmuudesta puhutaan, mitä tukitoimia voidaan laajentaa, antaa ihmisille, täytyy pitkällä aikavälillä ajatella näitä perustavanlaatuisia syitä täytyy katsoa, mitkä, miksi tietyt ryhmät syrjäytyvät, kärsivät köyhyydestä, miten heidät saadaan töihin, miten voidaan auttaa heitä saamaan koulutusta, miten heidän terveyttään voidaan parantaa ja niin edelleen. Kovin paljon riippuu näistä niin sanotuista juurisyistä, miten ihmiset saadaan osaksi yhteiskuntaa aktiivisiksi, se on hyvin monimutkainen ongelma, vyyhti. Kaikkien täytyy tehdä tässä yhteistyötä. Koulutusta, terveyttä täytyy katsoa, kuten sanoin. Täytyy määritellä politiikkoja siellä. Ja toivottavasti kansallisella pystytään myöskin auttamaan. EPPn puolesta Elisabeth Morin-Chartier. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Herra komissari ehdokas, te olette tutkija ja teidän vastauksenne ovat olleet hyvin paljon pinnallisia täällä. Mutta me, jotka olemme kansalaisten valitsemia täällä parlamentissa, niin me odotamme tehokasta politiikkaa työllisyyssektorilla. Ja minä haluaisin nyt työllisyyden osalta esittää teille neljä kysymystä. Mitä te ehdotatte? Ensinnäkin, minä muistutan teitä, että vain yksi kysymys. Hyvä puheenjohtaja, kaikki liittyy työllisyyteen. Minä kyllä tunnen säännöt. Eli e, kuinka estetään e, ihmisten e, potkiminen töistä, jos, jos heillä ei ole pätevyyttä? Kuinka käytetään globalisaatiota rahastoa tehokkaammin, jotta työpaikat säilyvät? Ja kuinka me saamme 15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 Neljä asiaa, jotka luetteloitte, vaativat eh, kaikki erilaisia lähestymistapoja. Ja tulen käyttämään niitä välineitä, joita salkkuni tarjoaa eri tavoin. Ei tämä nyt ole työn alkupiste, että kun lähdetään tarjoamaan parempaa koulutusta ja opetusta ja pätevyyttä. Sehän on ollut osa Lissabonin agendaa jo kauan. Se on myös huomioitava. Meillä on keinot tukea kansallisia politiikkoja, parantaa ammattikoulutusta ja pätevyyttä. Tämä on toki aika yleisellä tasolla oleva vastaus, mutta yksityiskohdat löytyvät sitten ohjelmista kansallisella tasolla. Globalisaatio, rahastoon te myös mainitsitte, mutta siinähän on kysymys ihan muusta. Siinä on kysymys siitä, että voidaan auttaa ihmisiä silloin, kun EUn e alueelta siirtyy suuria yrityksiä muualle tarkoitus on auttaa niitä ihmisiä, joita tämä koskee, kouluttaa heitä uusiin työpaikkoihin ja se on tarkoitettu kunkin jäsenvaltion työmarkkinalaitosten käyttöön. Monsieur le commissaire. Herra komissaari ehdokas, me emme ole nyt ongelman ytimessä meillä on todellinen ongelmi. Meidän pitää kehittää olemassa olevaa politiikkaa sillä tavalla, että työntekijät vastaavat paremmin yritysten tarpeisiin, jotta he pysyvät työssä. Meillä on erilaisia välineitä, poliittisia välineitä, joita voimme käyttää tämän tavoitteen saavuttamiseen. Mitä teemme? Mitä voimme tehdä, jotta työntekijät pysyvät yrityksissä ja töissä, koska on paljon vaikeampi saada heidät sinne palaamaan, jos se kerran ovat lähteneet. Eli miten pidämme ihmiset työssä sillä tavalla, että heidän taitonsa sopeutuvat, sopeutetaan tarpeisiin? Uh, Tämä hyvin yleisluontoiselta vastaukselta saattaa kuulostaa, mutta mielestäni tässä täytyy puhua joustavasta turvasta, ja käyttää tätä strategiana ei pelkästään työpaikkojen pitämiseen, vaan että työllisyyttä pidetään yllä pitkällä aikavälillä. Voin vain toistaa sen, että mikä merkitys on, on sillä, että opitaan ja kehitetään ammattitaitoja. Voin vain toistaa sitoumukseni sosiaaliseen vuoropuheluun, ja työmarkkinaosapuolten väliseen vuoropuheluun, mikä on tärkeää, kun sopeudutaan uusiin haasteisiin globaalissa taloudessa ja työmarkkinoilla. Merci pour le groupe socialiste Kiitoksia. Sitten sosialistit ja demokraatit. Se onkin viimeinen meidän valiokuntamme kysymys ja sen esittää Stephen Hughes. Uh, uh, Komission jäsen ehdokas uh, työ, turvallisuus ja terveys on hyvin tärkeä osa teidän salkkuanne. Kuuntelin, mitä te puhuitte tukia ja liikuntaelinongelmista ja ymmärsin, että te aiotte tehdä jonkinnäköisen tarkistuksen niin, että saadaan esimerkiksi pois nämä tietyt magneettiset välineet liittyen sähkömagneettisiin kenttiin ja muihin. Mutta mitä te olette ajatelleet että tästä uudesta Euroopan tason työterveysohjelmasta? On kaikennäköisiä uusia uhkia ja siihen tarvitaan uutta lainsäädäntöä, mutta on olemassa myös olemassa olevaa lainsäädäntöä, jossa ei esimerkiksi mainita esimerkiksi tietokoneen hiirtä, jota ei ollut olemassakaan silloin, kun se tehtiin. Joten mitä te aiotte tehdä tämän työterveyslainsäädännön ohjelman parissa? Action program tämä uusi toimintasuunnitelma tai tämä uusi lähestymistapa siinä, siinä täytyy huomioida näitä ongelmia, joita te juuri tuossa luetteloitte. Ja esimerk, ottaa mukaan esimerkiksi vaara, altistuminen vaaralliselle materiaalille. Se on hyvin tärkeää. Tällä alalla on myös ongelmana tieteelliset tutkimustulokset näistä asioista. Otetaanpa esimerkiksi tupakka. Tieteelliset tutkimustulokset ovat selkeät ja asia on hyvin selkeä siltä kannalta. Toisissa asioissa tarvitaan enemmän aikaa. Esimerkiksi tämä sähkömagneettinen säteily. Ja vielä vaikeampaa tässä asiassa ovat nämä vaaralliset aineet, jossa ei ole, josta ei ole selkeitä todisteita, joten en voi luvata teille mitään nopeaa näiden asioiden mukaanottoa lainsäädäntöön. Thanks very much. It's refreshing to hear that you do have in mind. On virkistävää kuulla, että teillä on mielessänne toimintaohjelma, jossa on sisältöä tulevaisuuden kannalta. Kuitenkin tulee olemaan vaikea nähdä toimintaohjelma työterve- työterveydessä mitä henkilökohtaisia ominaisuuksia teillä on, että saatte tämän Barroson komissiossa läpi ja saatte toimintaohjelma, jossa on tullista sisältöä? Some issues. Joitakin asioita on, jossa osittain henkilökohtainen sitoumus, mutta myöskin oikeudellinen tilanne on haastava. Mainitakseni toisen osan lainsäädäntöä, joka on työaikadirektiivi, jossa, on, jossa selkeästi liittyy työterveyteen ja turvallisuuteen. Siinä se ei riipu pelkästään yksilökohtaisesta lähestymistä vasta. Siinä on tiettyjä jokaisia haasteita. On rikkomusmenettely ja sitten tämä asia, että sitä täytyy arvioida uudelleen yhtenä tärkeimmistä ja painotetuimmista asioista tällä agendalla. Kiitoksia. Sitten meillä on kolme kysymystä, jotka tulevat naisten oikeuksien valiokunnalta. Ensimmäinen on EPPn nimissä eh, Livia Jaroka. Üdvözlöm, tisztelt biztos úr! Jó napot kívánok! I'm going to speak in English to make sure that the translation is easier. Puhun englantia niin, että tulkkaus olisi helpompaa. Te olette tämänpäiväisessä kuulemisessa puhuneet niistä ryhmistä Euroopan unionissa, jotka kohtaavat paljon syrjintää, joiden on kaikkein vaikeinta kohdata työttömyys. Meille naisten oikeuksien valiokunnassa tämä on hyvin tärkeää ja me haluaisimme työskennellä tämän asian parissa kanssani eh, jatkossakin. Niin, että koska tämä syrjinnän estäminen on hyvin tärkeää myös naisten ja miesten välisessä asiassa. Mutta ne ihmiset, jotka ovat työttömiä, ovat keskipisteessä. Slovakian Sefcovic sanoi 2005, että romanit, jotka ovat yksinäistä ryhmistä, josta täällä tänään on puhuttu, ainoastaan hyväksi käyttävät Slovakian sosiaaliturvajärjestelmää. Mitä mieltä te olette, jos katsotaan nyt hänen, tämän meidän entisen komissaarimme näkemyksiä, voisitteko te kommentoida hänen näkemyksiään näistä ihmisistä, jotka ovat täysin syrjäntyneitä? Kiitos the way I see uh, the Roma is uh, uh, Group in Romanit ovat toki syrjäytynyt ryhmä. Viisi jäsenvaltio, viides jäsenvaltiossa he kohtaavat sekä syrjintää että ennakkoluuloja, mutta heillä he ovat eh, myös eh, jääneet paitsi työllisyyttä, kunnollisia taloja, terveydenhuoltoa, kunnollista koulutusta. Ja tämän seurauksena tämä ongelma on hyvin monimutkaista ja laajaa. Joten äh, tämä näkökanta, jonka te otitte esiin, ei ole minun näkökantani. Minun täytyy puhua muiden komission jäsen ehdokkaiden kanssa tästä. Meidän täytyy saada aikaan hyvin yksityiskohtainen eh, strateginen eh, lähtökohta romaniväestön tilanteesta. Olen keskustellut tästä jo Redingin kanssa, mutta tulen puhumaan aiheesta myös muiden tulevien komission jäsenten kanssa, esimerkiksi koulutus- ja terveyskysymyksistä, niin että saisimme aikaan hyviä toimenpiteitä. Uh, uh, jos sopii, niin haluaisin kysyä. Olen ainoa romani jäsen tässä parlamentissa, vaikka jos katsotaan suhteellisesti, niin ihmisten määrään suhteutettuna 20 voisi olla. No miksi kysyn tätä? Mielestäni on hyvin tärkeää, että minkälaisia viestejä komissio osoittaa, kun tulee niiden mukaanottamiseen osallistumiseen, jotka ovat huonommassa asemassa. Voisitko nähdä sellaisen tilanteen, jossa herra Marosevkovic olisi vastuussa ensinnäkin komission varapuheenjohtaja, toiseksi vastuussa toimielintyvällisistä suhteista ja hallinnosta, että hänellä olisi tällaisia näkemyksiä. Missä määrin voitte tehdä jotain tämän asian hyväksi? Millä tavalla voitte olla katalysaattori romanistrategialle Euroopan unionissa ja miten aiotte käsitellä tällaisia näkemyksiä komissiossa? Before commenting on any other, uh... Ennen kuin kommentoin ketään komission jäsentä tai ketään muutakaan, niin minun täytyy niiden kanssa puhua. Joten en haluaisi sitä tehdä nyt. Tärkeä pointti tässä mielestäni on se, että vahvistetaan se, että minun näkökulmastani, meidän näkökulmastamme jos puhutaan haavoittuvassa asemassa ryhmästä, ei pelkästään vaan yhdestä haavoittuneemmassa olemassa olevasta ryhmistä, joka tarvitsee esityshuomiota jäsenvaltiotasolla, kohdistettuja ohjelmia jäsenvaltiotasolla, mukaanotto, integraatio. Täytyy tehdä parhaamme enemmän mahdollisesti kuin viime vuosina EU-tasolla myös. Tiedän työstänne viime kaudella tästä työstä ja onnittelen sitä myöskin Magda Kovac. Hänellä oli merkittävä mietintö, joten mielestäni on jo pohjaa, jonka avulla, joka auttaa meitä siinä, kun ryhdymme uusiin aloitteisiin tällä alueella. Ja haluaisin painottaa sitä, miten komissio Spidla viime toimikaudella käsitteli asiaa ja otti sitä esille. Euh, Kiitoksia. Sosialistit, Estrid, Estrela. Signor komissario indigitado. So... Kiitoksia, komissari ehdokas. Minä olen esittelijänä hankkeessa, jossa tarkastellaan direktiiviä sähköisten varajien suhteen ja myöskin vanhempain lomien e, osalta. Joissakin maissahan on myös isyyslomia, mutta kaikissa maissa ei ole. Miesten ja naisten välinen työnjaon tasaaminen on sukupuolten välisen tasa-arvon elementti myöskin työmarkkinoilla. Aiotteko te tukea ehdotustani, niin joka koskee isyyslomaa eh, direktiivissä. I'm very supportive of the idea. Tuen eh, hyvin mielelläni tätä koko ajatusta. Minusta on tärkeää, että isät ovat eh, alusta alkaen mukana lastensa hoidossa. Itse olen isyyslomaa käyttänyt Tiedän, että isyysloma tukisi tätä. Te tietänette jo, että monissa jäsenvaltioissa on jo hyviä esimerkkejä isyyslomasta – ja miten se liittyy myös, sehän liittyy toki myös sosiaaliturvajärjestelmiin eri maissa. Meidän täytyy huomioida maiden erilaisuudet ja myös se subsidiariteettiperiaate. das suas palavras que é favorável. Kiitoksia. Minä nyt tulkitsen tästä, että te olette eurooppalaisen lainsäädännön kannalla tässä isyyslomakysymyksessä joko sillä tavalla, että se otetaan tähän direktiiviin 9285 tai että se tulee komission uuteen aloitteeseen, jos se tulee, niin koska se on tulossa? Um, I would need to need, uh, see the... Minun pitäisi nähdä, katsoa tätä asiaa lähemmin, mutta parhaan lähestymistavan ja aikataulu haluaisin tälle löytää. En halua kiirehtiä sitoutumaan määräaikoihin, pelkäänpä nyt tässä vaiheessa. Kiitoksia Siiri Ovir Alderyhmästä. Tänan proua eh, president, lugupeetud kandidaat demokraat... Arvoisa komission jäsenehdokas, demokraattian tukijana en kestä sitä, että puolet väestöstä äh, on heikommassa asemassa kuin toinen puoli väestöstä, ja tämä vain siksi, että sattuu olemaan nainen. Kuluneen 40 vuoden aikana EU on hyväksynyt äh, kilometrikaupalla päätöksiä, direktiivejä, suuntaviivoja ynnä muita erilaisin oikeudellisin toimivaltuuksin. Ja kaikkien tavoitteena on ollut sukupuolten välinen tasa-arvo. Hyvä. Sukupuolien välisen tasa-arvon puolesta tulee taistella, mutta täytyy myös huolehtia siitä, että mitä ikinä päätetään, niin se tulee myös toimeenpanna kysymykseni. Jos tarkastelemme miesten ja naisten palkkojen eroja, palkkakuilua, enkä nyt puhu vuodesta 2007, joka oli hyvä taloudellinen vuosi, mutta jos tarkastelemme hieman pidemmälle taaksepäin ajassa, niin näemme, että vuosien aikana palkkaerot ovat kasvaneet useimmissa maissa. Mitä te teette, jotta jäsenvaltiot kunnioittaisivat tehtyjä päätöksiä? Uh, I have to do everything in my... No, minun tulee tehdä kaikkeni, mitä mahdollisuuksia minulla on, jotta jäsenvaltiot toimeenpanisivat EUn lainsäädäntöä. Ongelma on todellinen, vaikkakin tiettyä edistystä on tapahtunut kuluneina vuosina. Erityisesti jos katsomme palkkaeroja lähemmin, niin näemme, että palkkaerot vieläkin ovat 17-18 prosenttia keskimäärin, mikä on hyvin paljon. Mutta samanaikaisesti naisten osallistuminen työmarkkinoille on parantunut Euroopassa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Mutta ongelmia on vielä. Olen täysin samaa mieltä. Tämä palkka, nämä palkkaerot ovat vielä hyvin suuria. Meidän tulisi tarkastella ja ottaa esimerkkiä eh, erityisesti Pohjoismaista, jossa tulokset ovat parempia, jossa naisetkin ovat johtavissa asemissa. Minä haluaisin auttaa naisia muuttamalla eh, äitiyslomasääntöjä, helpottamalla naisten ryhtymistä eh, yrittäjiksi ja haluaisin parantaa lainsäädäntöä liittyen siihen, miten naiset voivat ryhtyä yrittäjiksi. Meidän on valtavirtaistettava sukupuolinäkökulmia kaikessa lainsäädännössä. Siihen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tänään minulla oleks ähm, täpsustav kysymys. kysy... Kiitoksia. Minulla on jatkokysymys. Se, mitä yritin kysyä, oli, että palkkaudet monissa jäsenvaltioissa ovat kasvamassa. 17 prosentista puhutte. Virossa, josta minä olen kotoisin, palkkaero on 33 prosenttia. Viisi vuotta sitten oli 22 prosenttia. Mikähän tämä prosenttiluku on sen jälkeen, kun talouskriisi on, niin sitä ei tiedetä. Tämä tarkoittaa, että tässä nimenomaisessa jäsenvaltiossa, kuten muissa, monissa muissakin ei, kiinnitetty huomiota siihen, mitä täällä on päätetty Euroopan unionissa. Minä olen Viron naisasialiiton puheenjohtaja ja koko ajan kysymme, että mitä Euroopan unionin komissio tekee niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka koko ajan rikkovat näitä sääntöjä. Äh, The 33% you mentioned is clearly... 33 prosenttia on selkeästi suuri luku, josta olen kuullut. Ja meidän täytyy kiinnittää erityishuomiota näihin suuriin eroihin. Jos se on talouskriisin tulosta tai jos se on syntynyt muutenkin, niin tähän erityistapaukseen täytyy kiinnittää huomiota. Sanoin jo ennen, että suuri ero Euroopassa on ja keskiarvojen taaksekin täytyy nähdä. Minun täytyy tunnustaa, että tätä nimenomaista äh, maanetapausta en tunne, mutta lupaan, että sitä tutkin ja pyydän yksiköitäni selvittämään, mitkä nämä nimenomaiset syyt ovat, koska se on kaksinkertainen jo sinänsä huonoon keskiarvoon. Eli siinä todellakin kaivataan ratkaisuja. Jos se mitenkään liittyy syrjintään, niin tietysti unionilla on suuri merkitys siinä sen asian korjaamisessa. Joo. Kiitoksia. Sitten meillä on kulttuurivaliokunnasta kaksi kysyjää. Ensimmäinen on Georgios Papa Nikolau EPP-ryhmästä. Ευχαριστώ Kiitoksia eh, puheenjohtaja. Meillä olen täällä, olen täällä, herra komissaari, aivan melkein edessänne. Me puhuimme nuorisotyöttömyydestä, nuorisoköyhyydestä ja yksi viidesosa nuorista elää köyhyysrajalla. Nuorisoköyhyys on kaksinkertainen verrattuna muun väestön köyhyyteen. Mutta on myös erityylisiä tapoja eh, lähestyä asiaa. Meillä on virallista koulutusta ja epävirallista koulutusta, joiden myötä meillä on mahdollisuuksia toisella tavalla. Mutta nyt tässä kriisissä on hyvin paljon työttömyyttä. Jos siis se, e, kun nuoret hakevat työtä, niin heidän toiveensa eivät täyty. Miten te voisitte näitä rakenteita muuttaa sillä tavalla, että reitti koulutuksesta työhön olisi helpompi? The uh, new skills for new jobs. Uh... Uudet taidot uusiin työpaikkoihin, agenda, sen täytyisi olla tärkeätä ja sitä kautta kehitetään työmarkkinoita, koulutusjärjestelmiä vastaamaan mainitseminne ongelmiin. Eli nuorten ihmisten pätevyyden ja taitojen puute, kun he lähtevät koulusta ja yrittävät löytää itselleen työpaikan. Tämä on hyvin pitkälti koulutusjärjestelmien vastuulla ja aktiivisen työmarkkinapolitiikan puuttuminen on myös yksi vastuullinen näissä maissa. Me olemme nähneet joistakin jäsenvaltioista todella järkyttäviä lukuja nuorisotyöttömyydestä ja nuorison köyhyydestä. Meidän täytyy keskittyä tähän koska eh, jos eh, jo nuorena on tällaisia ongelmia, niin silloin tästä ongelmasta jatkossa tulee rakenteellinen ja johtaa helposti eh, syrjäytymiseen ja sen kautta se tulee olemaan myös kalliimpaa tulevaisuudessa. Joten meidän tulee käyttää hyväksi näitä raportteja ja asiantuntijoiden lausuntoja, joiden kanssa komissio on tehnyt yhteistyötä, ja sitä kautta sitten auttaa jäsenvaltioita toimeenpanemaan ne opit, joita on saatu. Parola τα προβλήματα που αναφέρετε Niin, tämä ongelma jonka mainitsitte, niin eikö asia ole niin, että nuoret noin keskimäärin ovat paremmin koulutettuja kuin vanhemmat ikäluokat, mutta kuitenkaan heillä ei ole mahdollisuuksia löytää sopivaa työpaikkaa, joka vastaisi heidän taitojaan ja tietojaan. Miten te voisitte madaltaa tätä kynnystä ensimmäiseen työkokemukseen? Tietenkin on harjoittelumahdollisuuksia, mutta usein on niin, että nuoret tekevät harjoitteluvaiheen, heitä vain hyödynnetään siinä ja sitten, e, sitten työt loppuvat, kun tämä harjoitteluohjelmakausi on ohi. Ainakin Kreikassa käy näin. Harjoittelupaikkoja kyllä tarjotaan, mutta se on peiteltyä nuorten hyödyntämistä. Mitä tälle voitaisiin tehdä? Eri schemes for apprentices uh, and... Eri oppisopimuspaikat ja ohjelmat Niistä on tullut osa vastausta kriisiin unionin tasolla ja myös jäsenvaltioissa. Edistys tässä on merkittävää lukumäärän kannalta, jos tulee tapauksia, joissa nuoria ihmisiä näissä uusissa työpaikassa kohdellaan huonosti, ei ehkä maksata ollenkaan palkkaa, niin se on vakavaa ongelmaa. Ja meidän täytyy löytää tapoja tehdä väliintulo, puuttua asiaan. Oppisopimusohjelmoilla on siis saatu edistystä ja täytyy tutkia, jos anomalioita väärinkäytöksiä tulee esille. Viimeinen kysymys on sitten kulttuurivaliokunnalta sosialistit, demokraatit, Mary Hannibal. I'm here. I'm here. Tout au fond. Um, I would like to push you. Haluaisin nyt äh, hieman painostaa teitä komission jäsenehdokas nuorisotyöttömyydestä ja mitä voidaan tehdä. Ymmärtänette näiden kysymysten lukumäärästä jo, miten tärkeänä me tätä asiaa pidämme ja miten suuri ongelma se on koko unionin alueella. Osa luonnollisesti liittyy äh, pätevöitymisestä, mutta erityisesti liittyen korkeaan koulutukseen. Monet korkeakoulutuksen saaneet näyttävät tulevan, pääsevä, saavan lopputodistuksen ilman, että he ovat kovastikaan päteviä. Ja haluaisin pyytää teiltä nyt konkreettisia ratkaisuja, koska me kaikki häviämme tässä ja pyytäisimme, että te jollain tavalla parantaisitte tätä tilannetta? Millä tavalla te uskotte, että me voisimme paremmin hyödyntää näitä taitoja, joita nuorilla on, niin että ne taidot johtaisivat äh, työpaikkoihin? Mitä te teette, jotta voitaisiin edistää äh, sitä, että poistetaan tämä tällainen tietynlainen stigma ammattikoulutukselta? näin se ainakin on Isossa Britanniassa ja varmasti muissakin maissa. Ja millä tavalla ammattikoulutus, nämä tutkinnot hyväksyttäisiin myös muissa maissa? Uh, Ensinnäkin sosiaalirahasto jatkossakin tukee koulutusta sekä ammattikoulutuksen modernisoimista. Sitten mitä tulee näihin uusiin taitoihin, uusille, eh, uusiin työpaikkoihin, asiantuntijaryhmän suositukset siitä, miten tätä aloitetta viedään eteenpäin. Ja tämän vuoden keväällä eh, komissio tulee antamaan tiedonannon, jonka tarkoituksena olisi vahvistaa EUn ammatti, ammattikoulutusta EU:ssa jatkossa Kööpenhaminan prosessin mukaisesti. Tämä on asia, joka vedään päätökseen Belgian puheenjohtajakauden aikana. Saamme uuden tiedonannon nimenomaan koulutuksen alalta. Merci. Euh, il nous reste... Kiitoksia. Nyt meillä on aikaa muutamalle lisäkysymykselle. Me olemme hyvin järjestäytyneet ja minulla onkin täällä luettelo kysyjistä. Ja ensimmäisenä annan kysymyksen fdr ryhmälle herra Larkonk. Thank you, President. Mr. Andor, you will be... Herra Andor, tiedän, että, että tämän paikan direktiivit ja asetukset, niillä on paljon vaikutusta liike-elämään. Suuret liikeyritykset voivat sopeutua niihin. Niillä on resurssit, esimerkiksi palkata työntekijöitä sitä hoitamaan. Pienemmät eivät voi. Useimmat kamppailevat hyvin pahasti asian kanssa. Sillä on myös suora vaikutus työllisyyteen ja pienet liikeyritykset kautta EUn uskon. Noin puolet työvoimasta työllistävät, eikä voi olla hyvä, että ne kamppailevat. Mitä erityisiä suunnitelmia teillä on tätä rasitetta vähentää pienille yrityksille? The SME sector is indeed PK-sektori on todellakin työpaikkoilumisessa olennaisen tärkeä. Ja tästä näkökulmasta täytyy asiaa tarkastella. Osa komission toimintaohjelmaa on se, joka on joka koskee tarpeettoman hallintorasitteen pienentämistä ja tietyillä alueilla myös kyseisen tulee sääntelyn yksinkertaistaminen. On korkean työryhmä, jota johtaa herra Stoiber, joka tekee työtä tällä alueella, pyrkii tarpeetonta hallintorasitetta vähentämään. Mutta meidän täytyy kiinnittää huomenna siihen, että tällä alueella sosiaalisen tyyppinen sääntely on aika pientä. Asia koskee monia muun tyyppisiä sääntelyjä, jotka vaikeuttavat asioita PK-yrityksille. Mutta sosiaalilainsäädännön tyyppinen lainsäädäntö ei oikeastaan ole vastuussa suuresta osasta luku, joka mielessäni on noin kolme prosenttia. Tätä asiaa voidaan tietysti katsoa, mutta vaikutus minun puoleltani voi olla aika minimaalinen tähän. Mutta voi tukea tämän ryhmän työtä ja ja sen tekemiä asianmukaisia johtopäätöksiä. Mainitsitte sosiaalisen vaikutuksen. No paras sosiaaliturva, mikä ihminen voi saada, on se, että hänellä on työpaikka. Palaan aikaisempaan äh, tässä tämän päivän kokouksen aikana, kun puhuttiin työaikadirektiivistä. Ymmärsinkö oikein, kun te sanoitte, että teillä ei ole mitään suunnitelmia viedä tätä eteenpäin tarkoituksena vähentää opt-outteja. Voisitteko te vahvistaa tämän? Eli te ette pyri lakkauttamaan optauteja, asettamaan päivämäärää, äh, takarajaa optauteille? Se, mitä sanoin, oli, että aion tarkastella tätä asiaa uudesta näkökulmasta. Mielestäni se on se, mitä tarvitaan työaikadirektiivissä. Ja ehkä tykkääpä sitten asettaa se ihan uuteen kontekstiin. Ensinnäkin haluaisin olla yhteydessä työmarkkinaosapuoliin, haluaisin katsoa vaikutusten arviointia. Ja sanoin aikaisemmin myös, että minun mielestäni opt-out ei välttämättä ole paras vaihtoehto talousunionissa, mutta tarkoitukseni ei ole asettaa mitään takarajoja sille siinä vaiheessa, kun me puhumme työaikadirektiivistä. Kiitoksia. Viimeinen kysymys tulee rouva Tatjanalta ja hän on vihreiden ryhmästä. Arvostettu komission ehdokas, niin kriisin vuoksi olen täällä. Jotkut jäsenvaltiot niiden on täytynyt turpautua EUn rahoitusapuun ja IMFn rahoitusapuun. Samaan aikaan nämä maat, jotka tätä apua käyttävät, toteuttavat hyvin kiistanalaisia sosiaalisia toimenpiteitä sosiaalisella alalla, kuten eläkkeiden leikkauksia Latviassa maassani tai etujen leikkauksia. Ja Unkarissakin on joitakin toimia kun otetaan huomioon, että kriisi koskee haavoittuvassa asemia ihmisiä ja ryhmiä vieläkin kovemmin, niin on tärkeää, että nämä avustustoimet myöskin antavat panoksensa köyhyyden vähentämiseen edunsaajamaissa. Oletteko samaa mieltä, että sosiaalisesta ehdollisuudesta tulee osa sosiaalista ehdoista tulee osa näitä vakautus- ja rahoitusvälineitä. Ja jos olette samaa mieltä, niin miten tähän ehtoihin ja ehdollisuuteen vastaatte? Rahoitusapu on sellainen asia, jota EU ei pelkästään tarjonnut itse, vaan yhdessä IMFn kanssa. Olen täysin samaa mieltä, että ehkä EMFn ehtoja voitaisiin katsoa ja niitä pitäisi kehittää pitäen mielessä sosiaalinen ulottuvuus ja sosiaalinen vaikutus talouskriisistä, likviditeettikriisistä ja finanssipolitiikasta, jolla vastataan tähän kriisiin tapauksissa, kuten nyt on. On ollut hyvin onnetonta, että eläkkeisiin eläkkeitä myöskin leikattiin mutta myös palkkoja leikattiin. Julkisen sektorin työntekijöiden tilanne tuli kovin vaikeaksi monissa tapauksissa nyt puhutuissa maissa. Tämä on hyvin kova kriisi. Sen vuoksi arvostukseni avauspuheenvuoroni aloitin sitä painottamalla, että että meidän täytyy käsitellä kriisin syitä, kehittää kansainvälisiä rahoitusrakenteita ja instituutioita, jotta samanlainen kriisi voidaan välttää tulevaisuudessa. Mutta tällä hetkellä täytyy kohdistettua apua olla näille ryhmille, väestöryhmille, joita eläke- ja palkkaleikkaukset koskevat, ja tietääkseni sekä EU että IMF – ovat olleet tukemassa tällaista, tällaisia kohdennettuja järjestelyjä. Ja täytyy nyt sitten katsoa, tutkia näitä kokemuksia siitä, miten sitä voidaan parantaa. Niin, meillä on hiukan vielä aikaa lisää kysymyksiin ryhmästä alder ryhmästä Rohirsch. Herr Kommissarsanwärter, ähm, Sie haben auf die An Niin, teillä on, äh, te olette vastanneet äh, näihin institutionaalisiin ja yritysten neuvostokysymyksiin aika yksityiskohtaisesti. Ja täällä on puhuttu vammaisista ja nuorista työnhakijoista ja näin edelleen. Mutta kuitenkin ne, ne toimenpiteet ja ohjelmat, äh, joita näille ryhmille on ajateltu, niin niiden täytyy olla hyvin yksilöityjä, jotta ne saavat tukea. Ja siksi kysynkin, että kun kohderyhmät ovat tiedossa, ja tästähän komissaari Redinkin puhui, niin onko teidän tarkoitus nyt kohdentaa nämä esimerkiksi maahanmuuttajien vammaisiin, homoseksuaaleihin? Ja jos näin on, niin miten sitten vanhenevat työntekijät, voitteko ehdottaa myöskin vanheneville työntekijöille omia toimenpiteitä? Uh, yes, I have to work with, uh työskentelen äh, Vivian Reddingen kanssa kaikissa asioissa, jotka liittyvät syrjintään. Ja lainsäädäntöä on laadittu sosiaalipolitiikan ja työllisyyspolitiikan alalta liittyen perusoikeuksiin. Mitä tulee mainitsemiini niin ryhmiin, esimerkiksi vammaisiin tai maahanmuuttajiin, meillä täytyy olla kohdennettuja ohjelmia ja meidän tulee kehottaa jäsenvaltiota asettamaan tavoitteita itse itselleen niin, että ne pyrkisivät tällaisiin sisällyttäviin työmarkkinatoimiin yhteiskunnissaan. Tämä ei ole ohjelma, joka voidaan polkaista käyntiin päivässä tai kahdessa. Nämä asiat on integroitava EUn 2020-ohjelmaan niin, että tästä tulee yksi priorisoidusta asioista kevään aikana. Ja se, mitenkä saada ne mukaan tälle pitkäaikavälin agendalle. Madame Hirsch, vous souhaitez rebondir? Rova Hirsch, haluatteko vielä jatkaa? Das heißt, für Sie ist das weiter... Tämä tarkoittaa siis sitä, e, tämä on teille sellainen tärkeä aihe, alue, jota ette jätä komissaari Redingille yksinomaan. Work together. Yhteistyötä täytyy tehdä. Kaikki syrjinnän vastainen, syrjinnän vastaiset osatekijät siinä, kun meidän ryhmien kanssa tehdään työtä, niin katetaan Redingin toimesta. Mutta samat ryhmät, niitä autetaan eri sosiaalipolitiikoista tässä salkussa. Joten yhteistyötä tarvitaan. Ja niin myös tehdään. Kiitoksia. Kaksi kysymystä vielä otamme ja sitten komissaari saa vielä viisi minuuttiensa loppupuheenvuoron. Seuraavat tulee Omen Roiten EPP-ryhmästä. Mr. Andor, I really care... Ähm, herra Andor, minä todella tarkkaan kuuntelin kysymyksiä ja vastauksia ja tein sen hyvin äh, avoimin mielin. Haluaisin tehdä yhden ystävällismielisen huomion. Lähes kaikissa vastauksissanne sanoitte me. Minä olisin toivonut, että olisitte sanoneet minä. Sitten neljä pääasiaa, minun mielestäni pääasia. Ensinnäkin terveyden toiminta, suunnitelma. Mitä te teette tämän toimintasuunnitelman parissa, kuten Steve Hughes jo kysyi. Sitten liikkuvuus, josta puhui Thomas Mann. Mitä te aiotte tehdä ensimmäinen toukokuuta mennessä? Kolmas asia, työaika. Opt-out ei koskaan ole ratkaisu. Meillä on, ensimmäinen on työttömyys. Meillä on työttömyys, suuntaviivat, Alankomaissa 3,7 prosenttia, Espanjassa paljon enemmän. Mitä te aiotte tehdä näille työttömyyden suuntaviivoille, jotka eivät toimineet? Laatikaa tästä mahdollisimman nopeasti ohjelma. It's a summary of... No. Tässä itse asiassa oli yhteenveto kaikista asioista, joita olemme käsitelleet. Tarkoitus olisi valtavirtaistaa työttömyystavoitteet. On tärkeää, että komissiossa työttömyys ja sosiaalinen ulottuvuus ovat agendan alkupäässä. Me tarvitsemme taloudellista kasvua. Meidän on päästävä pois eteenpäin tästä kriisistä. Me tarvitsemme strategiaa, jossa huomioidaan kaikki nämä asiat ja pyritään käytännön ratkaisuihin. Tämä on tulevan ajan agenda. Äh, puhuin ennen tätä kuulemista, äh, tai puhuin tämän kuulemisen aikana jo äh, liikkuvuudesta. Sanoin aikaisemminkin, että tarkastelemme työaikaa uusin silmin. Ja tämä on keskustelu, johon palaamme tänä vuonna ihan varmasti sosiaalisen vuoropuhelun jälkeen. We had in the last years is se, mitä viime vuosina on ollut, niin voisinko sanoa näin, on u- liberaali vaikutus sosiaaliseen markkinatalouteen. Se, mitä haluamme teidän tekevän, on, että olette komission jäsen, joka todellakin tuntee yhteiskunnan ja meidän ongelmat, ja te itse esitätte toimintasuunnitelman kaikista asioista, joista juuri kysyitte. I will have to come with uh, initiatives. Minun täytyy aloitteita tehdä, mutta sen jälkeen, kun olen käyttänyt kaikki analyyttiset kyvyt, joita komissiossa on, ja myös sen jälkeen, kun olen käynyt vuoropuhelua kaikkien sidosryhmien kanssa asianmukaisista kyseisistä tulevista aiheista. Palaisin näitä alueita, joista puhumme tänään ja kerroin, mikä lähestymistapanu niihin on ja miten haluan kehittää niihin käytännön ratkaisuja. Käytän yksiköitä komissiossa ja tulen myös teidän parinne takaisin kuulemaan näkemyksiä näistä asioista, joista kysyitte. Sitten viimeinen kysyjä, Francesco Rosa sosialistiryhmästä. Thank you. Uh, good in by the skin of my teeth. Um, uh, Mr. Commissioner... Äh, komission jäsen ehdokas, olette selkeästi hyvin hiljainen mies. Ja se, mitä me todellakin haluamme tietää teiltä teidän loppupuheenvuorossanne, se, että tuletteko te taistelemaan niiden periaatteiden ja politiikan puolesta, jota te olette meille täällä esitelleet, koska te, teidän täytyy myös löytää niille tilaa komissiossa. Ja meidän täytyy tietää, että sosiaaliasioiden komission jäsen taistelee Euroopan ihmisten puolesta. Erityisesti haluaisin kysyä teiltä ulkoisten poliitikkojen sosiaalisesta ulottuvuudesta – nimenomaan äh, esimerkiksi työllisyysstandardeissa olisi otettava esiin esimerkiksi äh, yritysten sosiaalinen politiikka ja se, miten säädellään tätä alaa, kun pyritään tuomaan äh, myös tällaista globaalia lähestymistapaa näihin asioihin, koska emme me voi elää eristäytyneenä unionina meidän täytyy huomioida myös ne paineet, joita meihin kohdistuu globaalisellakin tasolla. Ja sen vuoksi ulkoinen sosiaalinen äh, ulottuvuus politiikassa on tärkeää, mutta taisteletteko te sen puolesta? Se on tärkeä kysymys. Definitely my... Kyllä. Tarkoitukseni on ottaa nämä asiat hyvin vakavasti, mutta tarvitsen siinä parlamentin tukea Ilman parlamentin tukea emme kykene edistymään, emme kykene parantamaan olemassa olevan lainsäädännön toimeenpanoa, emmekä saa aikaan uutta lainsäädäntöä. Joten on ihan selvää, että kun puhun siitä, että teen yhteistyötä muiden komission jäsenten kanssa, niin usein on kysymys siitä, että ensin keskustellaan, käydään vuoropuhelua, miten hoitaa asioita liittyen talouspolitiikkaan, köyhyyteen, lapsiin, maahanmuuttajiin ja niin edelleen. Mutta sitoudun, sitoudun niihin ratkaisuihin, jotka mielestäni ovat parhaita – ja pyrin saamaan aikaan näkyvää edistystä tulevan viiden vuoden aikana kaikilla niillä aloilla, joista olemme tänään puhuneet. Uh, thank you very much. Uh, just very briefly with regard to the... Lyhyesti yritysten yhteiskuntavastuuseen ja ILOn työelämää koskeviin standardeihin, ovatko ne agendallanne? Molemmat ovat korkealla etusijalla koska lisääntyneestä kansainvälisestä ulottuvuudesta tässä työssä johtuen yritysten yhteiskunta ja sosiaalinen vastuu on selkeästi asia, jossa yritykset, jotka toimivat ei pelkästään monissa maissa, vaan monilla mantereilla, voivat edistyä siinä, että ne käytännöt olisivat eettisempiä. Ja tämä on osa salkkuani. Ja Jelon kanssa teen työtä rohkaista jäsenvaltioita hyväksymään ilon standardit, useimmat niin tekevät, mutta katson asiaa, tutkin, jos tästä tulee kysymyksiä esille. Euh, euh, Hyvä komissaari, ehdokas, te olette vastanneet 40, vastannut 40 kysymykseen kaikilta poliittisilta ryhmiltä. Nyt teillä on vielä viisi minuuttia aikaa tehdä johtopäätöksenne ja toivoisin, että niiden yhteydessä kertoisitte meille, minkälaisessa yhteishengessä te aiotte tehdä yhteistyötä valiokuntamme ja parlamenttimme kanssa onhan niin, että sekä uudet että vanhat jäsenemme täällä val- valiokunnassa ovat välillä turhautuneita näihin neuvotteluihin. Meillähän on yhteispäätösmenettelystä kysymys. Ja joskus tuntuu siltä, että komissio asettuu jomman kumman yhteispäättäjän puolelle. Ja me olemme parlamentissa huomanneet tällaisen epätasapainon. Miten te voisitte tätä tasapainotilannetta korjata? Monet valiokunnan jäsenet myöskin sanovat, että sosiaalialalla on hyvin paljon lainsäädäntöä. Ja tällä alalle on tyypillistä juuri se, että tämä lainsäädäntö pannaan huonosti täytäntöön jäsenvaltioissa. Ja rikkomusmenettelyhän on käytössä komission jäsenellä silloin, kun tilanne tulee sellaiseksi, että huomataan, että täytäntöönpano on jäänyt tekemättä tai tehty puutteellisesti. Voisiko tätä välinettä käyttää komissiossa paremmin hyödyksi koska me kuitenkin käytämme paljon aikaa, kun täällä teemme lainsäädäntöä ja me toivoisimme, että se toteutuisi käytännössä. Me emme halua minkäänlaista toivottomuutta luoda Eurooppaan, vaan me haluamme parantaa kansalaistemme tilannetta. Nyt teillä on viisi minuuttia aikaa ja ehkä voisitte näihin mainitsemiini asioihin puuttua. Thank you very much. Uh, Kiitokset ensinnäkin mahdollisuudesta saada esitellä lähestymistapaani ja ajatuksiani tälle valiokunnalle täällä tänään. Keskustelu osoitti, että kriisi on iskenyt vakavasti Euroopan yhteiskuntaan. Ja tämä on aikamoinen testi Euroopan sosiaaliselle mallille. Meidän täytyy yhdessä miettiä ja hakea ratkaisuja, koska nämä taloudelliset haasteet tulevat vielä kestämään jonkin aikaa. Ja minun salkkuni avainasiat äh, ovat kaikki sellaisia, että nykyinen tilanne iskee niihin. Odotan hyvää kumppanuutta tulevina viitenä vuotena. Ja mielestäni tämä hyvin rakentava keskustelu on nähtävä aloitukseksi tälle yhteistyölle, ainakin minun puoleltani. Me tarvitsemme tien päästä tästä kriisistä ulos. Meidän on saatava ihmiset takaisin töihin. Meidän on vastattava näihin rakenteellisiin haasteisiin, joita esimerkiksi ympäristöasiat ja energiasektori, koulutussektori aiheuttavat ja myös makrotaloudellinen politiikka. Makrotalous tulee ehkäpä olemaan kaikkein hankalin Jotkut minun vastauksistani ovat olleet hyvin yleisellä tasolla, mutta minusta on hyvin tärkeää tässä vaiheessa se, että me olemme samaa mieltä yleisellä tasolla siitä, että millä tavalla olen sitoutunut sosiaalisen Euroopan malliin ja sosiaalisen agendan paikasta Eurooppa 2020 ohjelmassa rouva puheenjohtaja. Uskon, että lähtökohtana on se, että komissio on sopimusten vaalia ja sen tulee tehdä kaikkensa, että olemassa oleva lainsäädäntö toimeenpannaan. Minä tulen toimimaan omalla alallani työllisyys, sosiaaliasiat ja ihmisten mukaan ottaminen. Tässä nimenomaan ihmisten osallistuminen on tärkeää. Vihreät työpaikat ovat tällä hetkellä paljon tärkeämpiä kuin viisi tai kymmenen vuotta sitten. Kaikkein tärkeimmät asiat ovat yhä vielä samoja. Nimittäin se, että meidän täytyy pysyä sitoutuneina täysi työllisyyden takana, sosiaalisen kohesion takana – ja toivon, että onnistuin vakuuttamaan teidät siitä, että henkilökohtaisesti olen hyvin sitoutunut näihin tavoitteisiin. Merci beaucoup. Nous en venons au terme de ces... Kiitoksia. Nyt nämä kolme, tämä kolmetuntinen kuulemistilaisuus on ohi. Koordinaattorit kokoontuvat arviointikokoukseen, joka koskee tätä kuulemista. 1G2 salissa. Tapaamme kello 20.00. Kiitoksia.